welcome everybody to our... Uh... Tervetuloa valiokuntamme kokoukseen. Pyytäisin kollegoita, sekä jäseniä että avustajia istutumaan paikoilleen. Yritetään nyt käynnistää kokous. Varmasti monet kollegat tulevat paikalle. Käynnistämme kokouksen ilmoitusasioilla. Puheenjohtajan ilmoitukset. Minä olen puheenjohtajana tässä kokouksessa, siihen, koskapa herra Moraes ei ole tänään iltapäivällä paikalla. Hän on kuitenkin paikalla huomisessa kokouksessa. Kohta 16. Äänestys matkustusasiakirjoista on lykätty. Jos vastustusta ei ole, niin katson, että näin muutettuna esityslista on hyväksytty. Valitettavasti meillä ei ole tulkkausta kroatian ja iirin kielille tänään eikä huomenna. lukisin suositukset koordinaattoreiden kokouksesta, jotka meidän tulisi hyväksyä. Ensinnäkin esittelijöiden nimittäminen. Gabriel on esitetty nimitettäväksi esittelijäksi. Ensinnäkin lyhyen oleskelun viisumiasioissa, Salomon saarten, Mikronesian, Tuvalun ja Marshall-saarten osalta. Hänet on niin ikään nimitetty esittelijäksi asetuksessa, jossa listataan kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi silloin, kun he ylittävät ulkorajan. Ja minkä maiden kansalaiset puolestaan on vapautettu tästä vaatimuksesta. Dias de Mera on nimitetty esittelijäksi asetuksessa, jolla muutetaan toista asetusta ja kyseessä niin ikään viisumiasiat ja kolmansien maiden kansalaiset. Kyseessä on keskeytysmekanismin tarkistaminen. Esittelijä Fajon on nimitetty esittelijäksi asetusluonnokseen. Tässäkin kyseessä kolmannet maat ja viisumivaatimukset silloin, kun ylitetään ulkorajoja ja milloin viisumivaatimuksia ei tarvita. Sitten Niedermüller on nimitetty turvapaikkavirasto aiheessa. Ja tämä käsittelee kautta 2000-2016. Sitten edustaja Kinitsi on nimitetty valmistelijaksi EUn taloudellisten etujen suojaamista käsittelevän mietinnön osalta. Tässä talousarvovalvontavaliokunta on vastuuvaliokunta. Tässä koordinaattoreiden suositukset. Hyväksyttekö nämä suositukset? Katson, että näin on. Sitten pöytäkirjan hyväksyminen 25. huhtikuuta 2016 ja ensimmäinen lokakuuta 2015 kokouksistamme. Jos pöytäkirjaa kukaan ei vastusta, ne katsotaan hyväksytyiksi. voimme nyt siirtyä käsittelemään tämän kokouksen esityslistan kohtia. Käymme näkemysten vaihtoa ja käsittelemme mietintöluonnosta. Ja tässä aiheena on maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskeva puitesopimus ja sen lisäpöytäkirja. Kyseessä on osan viisi soveltamisala. Esittelijän ehdotuksesta, Anderssonin ehdotuksesta. Hän tulee hieman myöhemmin paikalle. Hän on ottanut juuri yhteyttä liitteeristön ja ilmoittanut tästä. Käynnistämme keskustelun hänen poissa ollessaan, mutta hän tulee kyllä paikalle. Koordinaattorit hyväksyivät, että käymme näkemysten vaihtoa Olafin ja Santeen pääosaston edustajien kanssa – Ensin puheenvuoron saa herra Robling Olafin edustajana ja tämän jälkeen herra Borkowski pääosasto Santeesta. Tämän jälkeen käynnistämme keskustelun. Herra Robling, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Good afternoon. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. Vaikka sitten ei olekaan vielä paikalla, haluaisin heti alkuun onnitella esittelijä Anderssonin hänen tekemästään työstä. Hän on tehnyt hyvällä vauhdilla laadukasta työtä tästä, tästä suosituksesta. On aivan oikeutettua sanoa, että tämä asia on meitä monia huolestuttanut. Jäsenvaltiot ja Euroopan unioni menettävät miljardeja vuosittain salakovan takia. Se myös heikentää kansallisia hinnoittelupolitiikkaa politiikkoja, joiden tuotuksena vaikuttaa kansanterveyteen. Salakaupassa käytetään halpoja hintoja ja näin tupakka on helposti nuortenkin saataville. Erityisesti tästä saadaan merkittäviä tuloja järjestäytyneelle rikollisuudelle. Mitä me siis teemme vastataksemme tilanteeseen? Tiedämme kaikki, että tupakan salakuljetus on hyvin kompleksi ilmiö, eikä ole varmastikaan yhtä ainoa toimea, jonka kautta voitaisiin lopettaa ilmiö, ilmiön tapahtuminen. Me, meidän on siis jatkettava, jatkuvasti tarkasteltava välineitä ja pohdittava, ovatko ne parhaat mahdolliset, jotta voidaan mahdollisuuksien mukaan estää tupakan salakuljetus. Kolme vuotta sitten komissio esitteli strategiasiakirjan, jossa esitellään analyysiä ja tietä eteenpäin, jotta voitaisiin tehostaa tupakan salakuljetuksen torjuntaa. Nyt jäsenvaltiot ovat toteuttamassa tätä strategiaa päivittäin. Mukaan kuuluvat tutkintatoimet, lainsäädäntö, niin kuin tämä tämänpäiväinen, ja sitten politiikan toimet. Euroopan unionissa kaksi vuotta sitten hyväksyttiin tupakkatuotedirektiivi, siinä on merkittäviä säännöksiä koskien jäljitystä ja seurantaa. Olafissa meitä huolestuttaa erityisesti kolmansista maista tulevat äh, salakuljetetut äh, tupakat, jotka tulevat tänne sisämarkkinoille. Tässä mielessä meillä on uusi pöytäkirja, joka on nyt äh, käsiteltävänä tässä valiokunnassa. Ja se on erittäin merkittävä aloite. Ensimmäistä kertaa meillä on monintahoinen aloite, jolla puutetaan maailmanlaajuisesti tupakan salakuljetukseen. Meidän pitäisi olla ylpeitä, kun voimme todeta, että Euroopan unioni on johtanut tämän välineen kehittämisessä. Tänään komission ehdotuksen myöntää neuvoston analyysin myötä ja toivottavasti myös parlamentin hyväksynnän kautta voimme sitten ratifioida tämän asiakirjan. Kiitämme komiksen puolesta neuvoston tukea asiakirjan asiakirjalle me toivomme, että myös parlamentti sitä tukee tässä ratifiointiprosessissa. Oikeudesta syystä meidän on suositus jaettava kahteen erilliseen asiakirjaan. Nämä ovat erillisiä, mutta tietenkin ne liittyvät toisiinsa asiasisällön myötä. Inta-valiokunta on onneksi käsittääkseni aivan yksimielisesti antanut tukensa äh, tälle toiselle ratifiointiasiakirjalle ja toinen on edessämme tänään. Haluamme tukea esittelijän äh, suosituksia. Kiitoksia. Kiitos, herra Röbling. Nyt herra Borkowski, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairman. I can only... Kiitos, puheenjohtaja. Tuen Olafin ilmaisevaa kantaa myös Santepääosastossa. Pidämme tätä pöytäkirjaa erittäin tärkeänä välineenä. Ja kun puhutaan tupakkatuotedirektiivistä, sen artiklassa 15 otetaan käyttöön Euroopan laajuinen seuranta- ja jäljittämisjärjestelmä. Ja mm, meidän pyrkimyksenämme on saada toukokuuhun 2019 mennessä tuo järjestelmä täysin toimivaksi ja pöytäkirjan kautta pyritään tämä tärkeä todelliseen pöytäkirjan täytäntöönpanoon niin pöytäkirjan kautta pyrimme tätä todella nyt ajamaan tiukasti maailmanlaajuisen täytäntöönpanon nimissä. Siis ja kiitämme parlamenttia aloitteesta. Borkowski. Kiitos, herra Borkowski. Juuri ajoissa, edustaja Andersson. We just heard uh... Olaf represent... Kuuntelimme juuri Olafin edustajan herra Roblingin puheenvuoron ja äh, pääosasto Santen Borkovskin puheenvuoron tästä aiheesta. Jos haluatte, niin saatte nyt puheenvuoron esittelijänä. Olkaa hyvä. And, um, uh, to... Pahoittelen kaikille sitä, että saavuin myöhään. Lähdin jo eilen illalla kello 18 kotoa ja toivoin pääsemäni ajoissa paikalle. Olen edelleenkin kuitenkin kaikesta tästä huolimatta myöhässä. Toivottavasti kaikki ovat tietoisia siitä, että tupakka tappaa 6 miljoonaa ihmistä joka vuosi. Tästä syystä on tärkeää järjestää tämän tyyppinen kuuleminen. Tupakkayritykset markkinoivat tuotteitaan, jotka tappavat, ja tilanne on tämän tyyppinen. Nyt käsittelemme pöytäkirjaa salakuljetuksen ja laittoman kaupan osalta. On hyvin tärkeää, että Olaf ja pääosasto ovat edustettuina, kun puhumme pöytäkirjan täytäntöönpanosta ja artiklojen täytäntöönpanosta. Pöytäkirjan tavoitteena on tehdä tuotantoketjusta turvallisempi. Pöytäkirjan tarkoitus on saada tieto kulkemaan koko tuotantoketjun kautta niin, että kaikki velvoitteet todella toteutetaan. On tärkeää muistaa artikla 8 pöytäkirjassa, se pätee osapuoliin, jotta perustetaan jäljitys, maailmanlaajuinen jäljitysjärjestelmä viiden vuoden sisällä sen jälkeen, kun pöytäkirja astuu voimaan. Tämä on globaali ratkaisu globaaliin ongelmaan. Minä ja muut jäsenet olemme tehneet työtä, jotta pöytäkirja voitaisiin ratifioida EU:ssa. Minulla on kuitenkin huolia, aivan niin kuin muillakin jäsenillä, siitä, minkälainen suhde EUlla on tupakkateollisuuteen. Näen, että tässä on esteitä ratifioinnin tiellä. Uskon, että tämä suhde on ollut liian sopuisa, myötäsukainen. Tupakkateollisuus on nähty kumppanina, äh, kun on pyritty salakaupasta ja salakuljetuksesta eroon. Monet ihmiset ovat tästä hämmästyneitä. Jos palataan vuoteen 2008, niin silloin neljä tupakkayritystä myönsi olevansa syyllisiä niin, että ne ovat kaupitelleet, pitäneet hallussa tupakkatuotteita, esimerkiksi Kanadassa sellaisia tuotteita, joita ei ollut merkitty vaatimusten mukaisesti. Olaf on tehnyt tutkimuksiaan tästä aiheesta, niin kuin monet tietävät. Ja yrityksiä syytetään esimerkiksi lähi salakuljetuksesta ja salakaupasta. Valitettavasti Olafin alustuspuheenvuoro meni ohitse, mutta varmasti avustajani välittävät viestinne minulle ja mielelläni kuuntelen muita kommenttianne näihin tutkimuksiin liittyen. Me olemme saaneet tietoa siitä, että salakauppa on lisääntynyt tupakkatuotteilla ja tupakkaa viedään, sellaisiin, viedään äh, maihin ilman laillisia merkintöjä. Ja sitten niitä tuodaan takaisin esimerkiksi Irlantiin, Skotlantiin ja Walesiin ja muuallekin. Olen ymmärtänyt, että salakuljetut savukkeet ovat kuitenkin tunnettuja tuotemerkkejä ja ne kumma kyllä sitten katoavat kansainvälisen siirtämisen transit-vaiheen aikana. Sitten puhutaan näistä merkitsemättömistä New Whites-savukkeista. Haluaisin kuulla pääosaston kannan tähän kysymykseen. Me olemme kuulleet myös oikeusasiamiehen kommentteja. Onko koko komissio nyt ryhtynyt toteuttamaan artiklaa 5.3 tupakkatuotevalvonnan pöytäkirjassa, eikä vain niin, että pelkästään pääosasto Sante noudattaisi näitä määräyksiä? Philip Morris International EU e- ja salakaupavastainen sopimus käyttävät valvontamekanismeja, jotta voitaisiin jäljittää ja merkitä tupakkatuotteet. Minun mielestäni tässä ikään kuin annetaan, annetaan ketulle tehtäväksi valvoa kanatarhaa. Esimerkiksi Philip Morrisin johto totesi, että että meillä on tässä yhteinen sopimus ja puitesopimus, jolla pyritään salakuljetuksesta ja salakaupasta eroon. Mutta tämä on hyvin kaukana totuudesta minun mielestäni. Tupakkateollisuus on niiden toimien takana, jolla pyritään estämään tiettyjä maita liittymästä tähän sopimukseen. Hyvin selkeäksi on käynyt se, että Tarvitaan oikeudellisia toimia EUn tässä taholta. Nämä käynnistyivät jo vuonna 2004. Tupakkateollisuuden mukana salakaupassa on näin todistettu. PMI tämän jälkeen on joutunut maksamaan noin 1,25 miljardia EUlle. Tämä ei ole mitään hyvän tekeväisyyttä, vaan kyse on juridisesta ratkaisusta kun ajattelemme tätä pöytäkirjaa Äh, ja yleissopimusta, niin molemmat ovat hyvin selkeitä. Teollisuus on osa ongelmaa ja sen takia se ei voi olla osa ratkaisua. Kyseessä on aivan ilmiselvästi taistelu, jossa toisella puolella on teollisuus ja toisella taas tämä yleissopimus. Meillä on artikla 8.12, sen me tunnemme, ja artikla 5.3, joka selkeästi määrittelee sen eron, joka on tehtävä toisaalta teollisuuden välillä ja toisaalta muiden toimijoiden välillä. Minkälaiset suhteet tulisi toimijoiden välillä olla ja mitä politiikkaa tällä alalla noudatetaan. EU on tehnyt sopimuksen tupakkateollisuuden kanssa. Yli sata osapuolta ympäri maailman on tämän jälkeen tehnyt vapaaehtoisia sopimuksia teollisuuden kanssa, tupakkateollisuuden kanssa. Ja minun mielestäni tämä kyllä vaarantaa vakavalla tavalla pöytäkirjan voimaan astumisen. Esittelijänä minulla on vakavia huolia tästä järjestelmästä, PMIin mukanaolosta, kun ajattelemme tätä jäljitys- ja merkintäjärjestelmää. Kysehän on vain jonkinlainen koodin luomisjärjestelmä, joka ei sisällä vielä minkäänlaista jäljittämisjärjestelmää. patentti ikään kuin on tässä tupakkateollisuuden hallussa. Me emme kuitenkaan sen sisällöstä tiedä. Tämä jää tupakkateollisuuden omaisuudeksi ja salaisuudeksi. Se on tässä osallisena, yhtäläisenä toimijana kuin vaikkapa hallitukset ja kansalaisjärjestöt. Meillä on kuitenkin tutkimustuloksia muun muassa Olafinkin tutkimuksesta ja useista valiokuntien tutkimuksesta kun olemme käsitelleet tupakkatuotedirektiiviä, että todella on syytä olla huolissaan siitä suhteesta, joka tupakkateollisuudella tähän aiheeseen on. Voisin puhua aiheesta paljon pidempäänkin, mutta mielelläni nyt kuuntelisin, mitä muilla on sanottavaa. Jos Olaf vielä voisi tarjota meille lisätietoja siitä, mikä on tutkimusten nykytilanne. Haluaisin kuulla myös viittauksista tupakkateollisuutta vastaan, mikä on niiden tilanne. Ja kun komissio on nyt kuulolla, niin onko se kuunnellut myös oikeusasiamiehen tuloksia? Kyseessä ei ole vain yhden pääosaston vastuuala. Kyseessä on kansanterveyden suojeleminen ja näin ollen kyse on koko komissiota koskevasta vastuusta. Olisivatko edustetut tahot sitä mieltä, että EU:ssa voitaisiin päästä eteenpäin, jos tämä pöytäkirja ratifioitaisiin? Haluaisin kuulla teidän näkemyksenne. myös sopimuksessa tupakkateollisuuden ja e EUn välillä. Tämähän on nyt käsittelyssä taas heinäkuussa ja Strasbourgissa on äänestetty, että ei uudistettaisi sopimusta. Juuri hiljan tästä äänestimme. Tässä kaikki. Very much, Mrs. Kiitos edustaja Andersson. Nyt varjoesittelijät. Ensin EPPstä edustaja Sogor, olkaa hyvä. It is not only... Kiitoksia. Laittomalla tupakkakaupalla ei ole ainoastaan se seuraus, että se heikentää budjettia jäsenvaltiossa, vaan se heikentää myös kansanterveyttä ja näin todella jäsenvaltioiden käsissä ei enää ole. Tämä kauppa tu, tupakan salakuljetus kiertää kansallista hinnattelupolitiikkaa, jonka tarkoituksena on estää, estää ja nuoria, nuoria niin paljon polttamasta. Siksi tämä asia on erittäin keskeinen, on torjuttavaa laitonta kauppaa, mutta on lisäksi kaiken kaikkiaan pyrittävä vähentämään tupakan käyttöä. Tupakan laiton kauppaan eh, liittyy laittomasti tuotettuihin tupakkoihin ja, ja, ja laittomien kanavien käyttöön laillisissa tupakossa, kun näytetään ensimmäistä tilannetta, eh, voitot ovat suuria tästä syystä yhdellä tupakkarekallisella saadaan miljoonan kulut katettua silloin, kun kyseessä on oikeutetusti tuotettujen tupakkoiden laiton myynti, niin kuin Olafin tapaus osoittaa siinä 80 000 savuketta myyttiin ja pystyttiin osoittamaan, missä ne oli valmistettu, mutta ei osoitettu, mihin ne oli tarkoitettu myytäväksi. Laiton kauppa on merkittävä järjestäytyneen rikollisuuden tuottolähde, samoin kuin joskus terroristeihinkin osalla, niin kuin komission asiakirjassa ostotetaan viime vuoden huhtikuulta. Otan huomioon harmaiden markkinoiden salaisuus, niin suurin osa näin, tätä asiaa koskevista tiedoista ovat vain arvioita laittomasta kaupasta saadaan parhaimmillaankin vain 10 prosenttia kiinni. Tämän tilanteen on muututtava. Maailmanlaajuinen tupakan laiton kauppa on vaikea hillitä. Siksi on ehdotettu globaalia säätelyä laillista tupakapakan varten. Tämä on erittäin tärkeä näyttö osoittaa, että laittoman kaupan määrä ei liity niinkään verojen tasoihin tai maiden kykyyn torjua sitä kustannushyötyanalyysit, joita komission vaikutusten arvioiden tutkimuksessa tehtiin viime toukokuussa osoittivat, että tupakkatuotteiden täyteen jäljitettävyyteen voidaan päästä – ja hyödyt ovat aina suurempia kuin haitat ja sosiaalisesti ja taloudellisesti. Tästä päästäänkin siihen, kuinka tärkeää on saada aikaan tehokas jäljitys- ja seurantajärjestelmä. Artikla 15 uudistetussa tupakkatuotodirektiivissä määrää, että kaikki tupakkatuotteet, jotka on suunnattu EU-markkinoilla, niissä pitää olla samanlainen tunniste, jolloin niiden, niiden liikkeitä Euroopassa voidaan seurata. Artikla 8 pöytäkirjassa koskee jäljitystä ja seuraamista ja siinä tämä artikla on näin ollen tehokkaasti pantu täytäntöön. Mitä tulee tupakkaan, joka tulee ulkopuolelta, Euroopan ulkopuolelta tarvitaan vahvaa kansainvälistä yhteistyötä, jotta tähän ongelmaan voidaan tehokkaasti pureutua. Pöytäkirjan paras politiikan vastaus tupakan salakuljetuksen estämiseen, koska se tarjoaa globaalin tehokkaan järjestelmän, jolla voidaan torjua tupakkatuotteiden äh, salakuljetusten äh, mukaan lukien äh, rahanpesu, jäljitysseuranta, sanktio ja muut, muut näkökohdat tehokkaan jäljitys- ja seurantajärjestelmällä voidaan valvoa toimitusketjua ja voidaan myös saada vastuut kuntoon ja ottaa käyttöön sanktioita. Tähän tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä pöytäkirjan pöytäkirja olisi EU-ssa nopeasti hyväksyttävä, se on aivan elintärkeä. Näin voidaan tarjota kaikille 23 EUn jäsenvaltioille muille maille, jotka eivät ole vielä ratifioineet pöytäkirjaa pohjaan. On tärkeää, että siitä tulee oikeudellisesti sitova mahdollisimman pian. Kiitoksia. Edustaja Gomes. Um, Kiitos haluan kiittää esittelijää ja myös edustaja mm, Sogoria. E, e, esittelijä Andersson on e, tehnyt paljon työtä ja haluaisin ehkä vielä lisätä sen, että hyvinkin huolestuttava asia, jota ei välttämättä ole vielä kylliksi otettu huomioon ja jonka kiireellistä käsittelytarvetta ei ole ymmärretty, on seuraava. järjestöillä ja verkostoilla Euroopan unionissa ja myös Euroopan unionin ulkopuolella, erityisesti Pohjois-Afrikassa, on yhteyksiä tietenkin tupakan, mutta myös muuhun salakuljetustoimintaan ja täm, tällä on suora yhteys terrorismiin. Ei, ei, ei tätä saa sivuuttaa. Niin ja nyt tästä on tullut kyllä ehdoton prioriteetti ja tämä ehdottomasti vaatii välittömiä toimia ja haluaisin, että sisäasian pääosaston kanssa sekä terrorismikoordinaattorin kanssa todella tehdään yhteistyötä sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot ja komissio todella ryhtymät tarvittaviin toimiin tämän laittomien tuotteiden virran. Se on pysäytettävää, ihan niin kuin esittelijä todella totesikin. Kiitos oikein paljon. Edustaja Wikström. Much, and I would also like to... Kiitoksia. Haluaisin omalta osaltani onnitella esittelijää. Tämä on asia, joka olisi pitänyt hoitaa jo kauan sitten itse asiassa. Euroopassa meillä on oma historiamme siitä, kuinka meillä on ollut korkeita jäsenvaltioiden edustajia, joiden on pitänyt itse asiassa luopua tehtävistään johtuen laittomista syytöksistä. No, emme tiedä tästä, mutta se, minkä me tiedämme, koskee sitä, että laiton tupakkatuotteiden kauppaa. On asioita, jota tapahtuu joka päivä kaikkialla Euroopassa. Joten tämä pöytäkirja pitäisi ratifioida mahdollisimman pian täysin avoimesti. Ryhmänä me kaikki tuemme sitä. Haluaisin todeta myös, että itse asiassa tupakkateollisuudella itsellään on vastuulla ryhtyä sen mukaisiin toimiin, jotta kerta kaikkiaan nyt saataisiin tämän laiton tupakkatuotteiden kauppa loppumaan. Pöytäkirjan kaikkien osapuolten pitäisi toimia avoimesti, hyödyntäen vähdistettyä yhteistyötä teollisuuden sisällä. Mitä sitten tulee tupakkatuotteiden jäljittämiseen ja seurantaan, sitä meidän on valvottava ja seurattava. Ja me, me, oikeastaan minulla ei ole tähän mitään sen suurempaa sanottavaa. Haluaisin vain vielä kerran kiittää esittelijä erittäin hyvästä työstä ja toivomme, että me Euroopassa nyt todella ryhdymme vahvasti puolustamaan yhdessä tätä kantaa. Mrs. Wikström. Kiitos, edustaja Wikström. Nyt herra Röbling, olkaa hyvä. Olafin edustaja. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Suottahan anteeksi, jos nyt vielä toistan itseäni. Puoli tuntia sitten esittelijä ei ollut vielä ehtinyt paikalle. Pahoittelen, että hänen poissa ollessaan puhuin kuitenkin hänen asiastaan, mutta yksi ensimmäisiä seikkoja, jonka mainitsin, oli se, että halusin todella nostaa teille hattua siitä, miten pätevästi ja Ähm, aikataulussa, tiukassa aikataulussa olette asian hoitanut, joten kiitos teille. Tosiaan, mitä tulee tähän äh, sanotaan jäljittämisjärjestelmään, äh, niin kollega tuossa takana, niin äh, terveyspääosastolta asiasta puhui. Hehän tätä asiaa nimenomaan hoitavat pääosastollaan ja ehkäpä ähm, puheenjohtaja, hänellä saattaa olla vielä jotain lisättävää minun huomioihin ja sitten minun puheenvuoron jälkeen tähän liittyen. On mukava kuulla, että Euroopan parlamentissa vaikuttaa olevan laaja konsensus ensinnäkin siitä, että tämä asia on äärimmäisen tärkeä, toiseksi, että sillä on tehtävä jotain, ja kolmanneksi se, että pöytäkirja tällä hetkellä on paras käytettävissä oleva väline maailmanlaajuisesti. Kyllä tähän maailmanlaajuisen ongelmaan on vastattava maailmanlaajuisesti, ja tämä pöytäkirja on nyt paras käytettävissä oleva väline. Mukavaa, että Euroopan unioni on ottanut johtavan roolin näissä neuvotteluissa kumppanien kanssa. Ja nyt toivomme todella, että ratifiointi saadaan mitä pikimmin hoidettua mahdollisimman sujuvasti. Useat puhujat täällä ovat viitanneet siihen, miten laittomat tupakkamarkkinat EU-ssa ovat muuttuneet. Ja kyllä, Tämä pitää paikkansa strategia-asiakirjassa, joka, jonka mainitsin aiemmin, joka on siis kolme vuoden takaa. Komissio korosti juuri sitä, että laittomat tupakkamarkkinat ovat hyvin erilaiset nyt kuin mitä ne olivat 10-15 vuotta sitten. Ää, aiemminhan markkinoita ää, dominoivat ää, tunnetut tunnettujen merkkien väärennykset, mutta nyt ei tilanne enää ole tällainen. Nyt kun jäsenvaltiot, jotka ovat tosiaan siellä eturintamassa ja pyrkivät torjumaan tupakan salakuljetusta, niin se tieto, jota jäsenvaltioita saadaan, on se, että, tulee, että taka, takavarikoissa näitä nimettömiä savukkeita takavarikoidaan yhä enemmän. Siis onhan niillä joku nimi, mutta nimi saattaa vaihtua päivästä toiseen. Ne eivät ole mitään tunnettuja merkkejä. Olafin äh, avulla jäsenvaltioissa on saatu lisättyä äh, savukkeiden äh, takavarikkoja noin 600 miljoonaa savuketta, jotka takavarikoitiin avullamme, niin lähes kaikki ne olivat näitä merkitsemättömiä savukkeita ja todella siis Olaf äh, on ollut äh, mukana noin kolmen neljän savukkeen takavarikossa äh, savukerasia kohti, näin voidaan suunnilleen sanoa. Ja tosiaan nämä ähm, halvat merkitsemättömät savukkeet ovat nyt yhä kasvava ongelma ja komissiolta on tulossa mm, tämän vuoden lopussa vuoden 2013 asiakirjan seuranta kertomus ja varmaan voidaan olettaa, että tuossakin tulevassa komission kertomuksessa juuri näitä merkitsemättömiä saavukkeita Euroopan unionin markkinoilla tullaan käsittelemään hyvin paljon. Yksi parlamentin jäsenistä viittasi yhteyteen laittoman tupakkakaupan ja järjestäytyneen rikollisuuden välillä, erityisesti EUn ulkopuolelta tuleva siis. Olette aivan oikeassa. Kysytte, olemmeko yhteydessä sisäasian pääosaston kollegoihin. Kyllä, olemme ihan päivittäin vaihdamme tietoja ja niin pitää ollakin. On äärimmäisen tärkeää, että meillä on yhteinen rintama. Me olemme myös yhteydessä Frontexiin, Europoliin ja muihin toimijoihin ja luonnollisesti tietenkin jäsenvaltioihin. Philip Morris sitten totesitte, että 24. helmikuuta tuli työasiakirja, josta myös Euroopan parlamentti on keskustellut ja maaliskuussa parlamentti hyväksyi oman päätöslauselmansa. Olemme syventyneet siihen ja todella pohtineet, miten edetä asiassa. Äh, artikla 5.3 voin viitata tuohon kirjalliseen vastaukseen, jonka komissio on antanut oikeusasiamiehelle. Tähän minulla ei ole sitten mitään muuta lisättävää. Kiitos paljon. Kiitos vastauksissa. Herra Robling nyt, herra Porkovski, olkaa hyvä. Well, on our implementation work with täytäntöönpanoa työstä tästä seurata- ja jäljitysjärjestelmien osalta voin lisätä sen, että työ on ke- kesken. En voi kommentoida siitä, minkälainen järjestelmä tulee täsmällisesti olemaan tulevaisuudessa, mutta voin kyllä vahvasti todeta tänään sen, että ottaen huomioon aikarajat, oletamme, että pöytäkirja on ratifioitu ja voimassa, eli järjestelmä, jota kehittää kehitämme, tulee olemaan samoilla linjoilla kuin pöytäkirjan tärkeimmät säännökset, kuten artikla 8.2 ja 8.12. Niille, jotka eivät ole niin perehtyneitä tähän pöytäkirjan, voin sanoa, että artikla 8.2 edellyttää, että, että osapuolet valvovat että sisääntulo- järjestelmiä tässä mielessä meidän meidän järjestelmäämme tulee valvomaan EU. Sitten artikla 8.12 velvoittaa osapuolia siihen, että osapuolelle annetut velvoitteet eivät voi, ei, niitä ei voida siirtää tupakkateollisuudelle. Tämä merkitsee sitä, että yhteyksissämme teollisuuden, teollisuuteen päin, kun kehitämme seurata- ja jäljitysjärjestelmiä, niin tämä vähennetään vain aivan minimiin ja se näkyy myös pöytäkirjassa. Tupakkateollisuuden kanssa käydään vuoropuhelua ainoastaan sen mukaan, mikä on välttämätöntä täytäntöpanon osalta. Seuranta- ja jäljitysjärjestelmä meidän ei voida jättää kolmanselle puolelle, osapuolelle. Meidän järjestelmämme tulee olemaan täysin itsenäinen ja täysin viranomaisten käsissä, eikä sitä jätetä teollisuuden käsiin. Kiitoksia. Kiitos edustaja Andersson ja lyhyesti, olkaa hyvä. Uh, welcome. Aivan erityisesti arvostan pääosasto Healthin kommentteja ja viimeisimpiä kommentteja. Haluan sanoa tämän aivan suoraan. PMI-sopimus ei voi tulla jatkettavaksi, koska tämä jäljitysjärjestelmä täyttää täysin pöytäkirjan määräykset. Halusin tehdä tämän aivan selväksi. Pöytäkirjan artikla 8 toteaa, että salakuljetuksen laittoman kaupan vastainen taistelu artiklassa 2 ja 3 toteaa, että jokainen osapuoli artiklan mukaisesti ottaa käyttöön jäljitysjärjestelmän, jota osapuoli valvoo koskien kaikkia valmistettavia tupakkatuotteita ja sellaisia tuotteita, joita alueellemme tuodaan. Ei voi olla niin, että tupakkateollisuus on vastuussa tästä seuranta- ja jäljitysjärjestelmästä, niin kuin aiemmin on ollut, ja se on aiheuttanut paljon huolta. Arvostan kovasti sitä kommenttia, jonka juuri kuulimme tästä aiheesta. Ja Olafin suuntaan siellä ratifiointia tuetaan pöytäkirjan osalta. Se täytyy epäilyksettä ratifioida ja tämä täytyy hoitaa nopeasti. Salissa vallitsee konsensus kaikkien poliittisten ryhmien kesken. Ja tätä kautta me saamme vahvan mandaatin viedä asiaa eteenpäin ja yrittää saada pöytäkirja ratifioiduksi mahdollisimman pian. Haluan kiittää kuuluista kommenteista. Toivottavasti saamme viedyksi asiaa eteenpäin lisäviiveittä. Kiitos. What I have to announce... Ilmoitan, että tarkistusten määräaika on 24. toukokuuta säännön 99.1 mukaisesti työjärjestyksessä voidaan tehdä tarkistuksia vain, joiden tarkoitus on muuttaa suositusta sellaisena kuin esittelijä sen on tehnyt. Eli määräaika siis 24. huhtikuuta ja 30. toukokuuta oletamme, että mietintö hyväksytään. Kiitos edustajalle Olafista ja komissiosta. Kiitos esittely Anderssonille. Menemme välittömästi seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kohta viisi. Meillä on vieraanamme sisäisen turvallisuuden operatiivisen yhteistyön pysyvän komitean puheenjohtaja. Tervetuloa, herra Eisenman. Tämä niin sanottu COSI-komitea perustettiin artiklan 71 perusteella. Sen tarkoitus on edistää ja vahvistaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken turvallisuuskysymyksissä ja koordinoida kansallisten viranomaisten työtä. Aihe on hyvin ajankohtainen ja tärkeä. On tärkeää kuunnella KOSI-komitean puheenjohtajaa. Olette tervetullut vieraaksemme ja Pyydän teitä kertomaan toiminnoista ja jatkosuunnitelmistanne. Herra Eiserman, olkaa hyvä. Chair. Honorable members of the European Parliament. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kiitän tästä kutsusta puhua teille tänään cosi komitean tilanteesta. Kyseessä on sisäisen turvallisuuden operatiivisen yhteistyön pysyvä komitea. Minulla on todella suuri kunnia ja ilo olla täällä tänään teidän kanssanne. Haluaisin nyt puuttua muutamiin asioihin, jotka on mainittu Kosin pöytäkirjassa, jonka olette vähän aikaa sitten saaneet, joka kattaa kauden heinäkuusta 2014 joulukuuhun 2015. Ennen kuin tähän ryhdyn, on ehkä hyvä kertoa hieman siitä, kuinka teemme työtä, millaista työmenettelyä KOSI käyttää vahvistaakseen niin sanottua moni tahoista metodologista lähestymistapaa, jolla voidaan parantaa yhteistyötä järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. Kyseessä on niin sanottu EUn politiikkaan sykli, jossa on neljä porrasta. Ensimmäinen porras koska euro, eurooppalaista ja vakavaa ja ja vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden uhan arviointi ja niin sanottua SOKTA eh, järjestelmä, on Europolissa ja siinä on useita eh, vaiheita, että siinä analysoidaan nykyisiä tulevia uhkia ja annetaan suosituksia koskien prioriteetteja yhteistyötä varten järjestäytyneen ja vakavan rikollisuuden torjumiseksi. Toinen vaihe koskee monivuotisia strategisia eh, suunnitelmia, niin sanottuja maspeja, joita MASP, joita KOSI, jäsenvaltiot, komissio ja virastot kehittävät. Sen on e- Europol, Eurojust ja Frontex mukana. Kyseessä on monivuotinen strateginen prioriteettisuunnitelma. Niistä tehdään päätösneuvoston tasolla. Kolmas askel koskee operatiivisia toimintasuunnitelmia. Nämä ovat vuosittaisia prioriteettikohtaisia suunnitelmia. Jäsenvaltiot laativat ne ne jäsenvaltiot, jotka osallistuvat näihin operatiivisiin ja toimintasuunnitelmiin, ja niistä sovitaan kosissa. Sitten eurooppalainen monialainen alusta kriminaalisen uhan arviointia varten järjestetään Euroopan sisällä ja koordinoidaan eri toimien kautta. Europol antaa sille tukea ja KOSI valvoo toimien tuloksia. Kolmas vaihe koskee sitten arviointia. Ja nyt meillä todella on menossa arviointia ja komissio yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tekee arvioinnin, jotta saamme käsityksen siitä, mitä voisimme tehdä seuraavaan poli- politiikan syklin kannalta. Kuten ymmärrätte, kuten ymmärsin, niin valiokunta haluaisi tietää, mistä asioista puhut, Hollannin puheenjohtajakauden aikana ja mistä, mistä puheenjohtajavaltion edustaja alussa puhui. Euroopan unionin turvallisuuden parantaminen tietenkin kosimenettelyiden ytimessä. Hirvittävät ja Brysselin iskut 22. maaliskuuta korostivat siitä, kuinka tärkeää on vahvistaa ponnisteluja ja säilyttää karkeatasoinen turvallisuus ja vahvistamalla tieteen vaihtoa. Ydin ar- arvoihimme kohdistuvat nämä hirveät iskut sekä tänä vuonna että viime vuonna. Uhreja tuli paljon. Euroopan unionin on aina pyrittävä tasapainoisiin vastauksiin kun määritellään niin oikeusvaltion roolia ja yksityisyyden oikeuksia ja toisaalta kun pyritään äh, viemäsyytteeseen ja rankaisemaan äh, terroristeja toisaalta. Tietojenvaihto jäsenvaltioiden välillä on erittäin ratkaiseva toimi ja se on ollut puheenjohtajavaltion prioriteettina aivan alusta alkaen. On tarpeen on tarpeen määritellä, määritellä yhteinen lähestymistapa ja määritellä toimintatavat. Meillä oli siis kunnianhimoinen tavoite määritellä etenemissuunnitelma, jossa on useita toimia lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, jotta saadaan aikaan yhdennetty eurooppalainen arkkitehtuuri, jossa on lainvalvonta, rajanvalvonta, terrorismin torjunta ja kaikki muut osapuolet mukana. Keskustelu käydään edelleen neuvostossa, mutta olemme iloisia siitä, että voimme esitellä tämän suunnitelman jo kesäkuussa sisäoikeusasioiden neuvostolle se perustuu komission tiedonannon koskien älykkäämpiä, älykkäämpää hallinnontatapaa ulkorajan varten. Se esitettiin 6. päivä huhtikuuta. Kuten kertomuksesta näette, edistystä on tapahtunut merkittävällä tavalla ja olemme voineet vahvistaa terrorismin torjuntaa toimijamme. Kosin toimintaa vaikuttivat vahvasti terroristi-iskut Euroopassa, Ranskassa viime vuoden tammi- ja marraskuussa. Välittömästi näiden isk- viikkojen jälkeen järjestettiin ylimääräisiä kosin kokouksia, jossa valmisteltiin merkittäviä terrorismin torjuntatoimia, joista keskusteltiin ja josta asioiden ministerit tekevät päätöksiä eh, toukokuussa ja eh, tammikuun, lopulla ja myöhemmin. Kosi on nyt täytäntöönpanomassa näitä toimia, osa niistä toistettiin 24. maaliskuuta sisäoikeusasiaministeriön neuvoston kokouksessa. Libe-valiokunnan varapuheenjohtaja Guillaume oli tuolle myös epävirallisessa neuvoston kokouksessa mukana. On aivan selvää, että meillä on valtavasti työtä tehtävänämme Euroopan unionina ennustan tulevia viikkoja, vaan tulevia kuukausia ja vuosiakin ajatellen. Tulemme jatkuvasti tekemään yhteistyötä. Sitten meillä on Euroopan uudistettu sisäisen, strategia, sisäisen turvallisuuden strategia 2015-2020, joka koskee uusia uhkia. Hollanti jatkaa Luxemburgin puheenjohtajavaltion työtä myös täytäntöönpanon osalta. Työtä jatketaan sitä Slovakian ja Maltan puheenjohtajakausilla. Seuraavassa sisä- ja oikeusasioiden neuvostossa käsitellään ja sisäisen turvallisuuden strategian täytäntöönpanon vaiheita. Haluaisin nyt tuoda esille muita, muutamia tärkeitä tapahtumia, erityisesti koskien rikollisuuden torjuntaa. Hollannin puheenjohtajan valtio on kiinnittänyt erityistä huomiota yhteistyön vahvistamiseen ja yhdennettyyn lähestymistapaan. Samalla linjoilla sisäisen turvallisuuden strategian kanssa on tärkeää puuttua ihmiskaupan torjuntaan, voimakkaasti Hollannin kaudella. Olemme päättäneet puuttua ihmisten, ihmiskaupan torjumiseen työmarkkinan hyväksikäytössä. Siinä on kuitenkin mukana monia talouden sektoreita ja monia ihmisiä ja monissa, monia tapauksia on kuitenkin mahdollisuudet viedä ihmisiä syytteeseen ja rangaista on, ovat aika rajallisia. Komissio ehdottanut, että se ehkä johtuu siitä, että rikkomuksia on vaikea osoittaa ja näyttää siltä, että, että käytännön toimijoilla puuttuu kokemusta. Hollanti on ryhtynyt laatimaan käsikirjaa koskien monialaisesta, monialaista yhteistyötä tällä alalla, jotta saataisiin kokemuksia ja tietoa lisättyä tällä alalla. Olemme myös pyrkineet vahvistamaan ponnistuksia ja tällä alalla. Niistä on keskusteltu KOSin kokouksissa ja ne tulevat kesäkuun sisäoikeusasioiden ministerien kokoukseen. Sitten kyberrikollisuudesta Hollanti pyrkii siihen, että päästäisiin yhteiseen kyberrikollisuuden oikeudenkäyttöalueeseen. Tästä on käyty pitkää kansainvälistä keskustelua. Se on hyvin merkittävä asia äh, rikostutkinnassa ja tästä syystä olemme rohkaisemaan asiasta käytävä keskustelua jatkossakin mahdollisimman paljon halutaan hyödyntää Euroopan politiikkaa ja välineitä. Ja tarvittaessa otetaan käyttöön myös uutta ja täydentävää toimintaa ja välineitä. Meillä on merkittäviä asiakirjoja, jotka koskevat myös sähköisiä todisteita Luxemburgin kaudelta. Ne ovat hyvä pohja Hollannin puheenjohtajavaltiolle ja työn jatkamiseksi. Kosissa olemme keskustelleet erityyppisistä operaatioista operaatioissa äh, koskien verkkorikollisuutta ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Kosi on äh, laatinut 30 suositusta, jotka koskevat eri Euroopan unionin virastoja ja viranomaisia. Hyvien käytäntöjen vaihtaminen ja koulutuksen tehostaminen ovat tärkeitä äh, sähköisten todisteiden käsittelyssä. Hollanti on aloittanut keskustelun myös rahoituspuolen tutkinnoista, tutkimuksista. Se on voimakas tutkimusväline rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa. Puheenjohtajavaltio haluaa lisätä asiantuntemusta ja varmistaa sen, että välineitä käytetään useammin EUn politiikan syklissä vakavan rikollisuuden torjunnassa. Neuvoston päättelmissä on asia koskeva toimintasuunnitelma ja se tulee osa neuvoston kokouksen kesäkuussa hyväksyntää varten. Myös hallinnollisia lähestymistapoja on harkittu, ei jotta voidaan puuttua moottoripyöräjengien toimintaan. OMG liittyvään rikollisuuteen pitäisi puuttua hallinnollisesti rikollisoikeuden lisäksi. niin siihen tarvitaan monialaista lähestymistapaa. Euroopan unionin tukea on tärkeää varmistaa tehokkuus, tehokas yhteistyö kansallisten viranomaisten ja lainvalvojan valvontaviranomaisten välillä. Euroopan tasolla Asia on puututtu lähinnä, puututtu lähinnä asiantuntijakokousten tasolla. Tarvitaan kuitenkin parempaa kansainvälistä yhteistyötä. Kosi tulee toimimaan niin, että hallinnollista lähestymistapaa käytetään asianmukaisesti vakavan järjestäytyneen rikollisuuden osalta. Olemme myös ehdottaneet neuvoston päätelmiä päätelmiä niin, että voitaisiin äh, hallinnollisia toimia asianmukaisesti hyödyntää näissä ongelmissa ja lisätä Euroopan laajuista yhteistyötä. Neuvoston päätelmistä keskusteltiin KOSissa ja ne tulevat äh, osa äh, neuvoston asialistalle kesäkuussa. Kertomuksessa kerrotaan vielä tarkemmin KOSin toiminnasta. Haluaisin vielä kiittää kutsusta tulla kertomaan teille KOSin toiminnasta. Thank you. Thank you very much, Mr. Iserman, for all the... Kiitos kaikista tiedoista, joita meille välititte. Nyt edustaja Anna Gomes, olkaa hyvä. Thank you so, so much. Kiitos oikein paljon. Kiitos tästä kertomuksesta. Minulla olisi kysyttävää. Tiedän, kuinka tärkeää Kosille tämä tiedonvaihdon vahvistaminen on juuri terrorismin torjunnassa, niin kuin sanoitte. Kysymykseni on kuitenkin seuraava. Miten te varmistatte sen, että jäsenvaltiot voidakseen arvokasta tietoa vaihtaa omaavat tiedustelupalveluissaan tai lainkäyttöviranomaisten piirissä pätevää henkilöstöä, joka tähän pystyy, joka osaa kerää, kerätä tarpeellista tietoa. Eli ensinnäkin, että henkilöillä, työntekijöillä on kielitaitoa niin, että he osaavat kieliä, joita usein käytetään, kun koordinoidaan terroristitekoja vaikkapa, ja sanoin samoin sitten kyperalan asiantuntijoita, jotka Ähm, hallitsevat sellaisenkin tiedon keräämisen, joka ei ole kovinkaan helposti saatavilla. Ja sitten tietenkin vielä yhteydet rahoituspuoleen. Te itse korostitte, miten tärkeää on taloustutkintapuoli. Minä ainakin olen kokenut, että äh, se, miten meidän pankkijärjestelmämme toimii, niin on kyllä hyvin, hyvin huolestuttavaa. että olemme hyvin kaukana siitä, että saataisiin edessä äh, jotain tehokkaita vähimmäistandardeja käyttöön. Vähimmäistandardeilla tarkoitan nyt äh, lainsäädännön täytäntöönpanoa vaikkapa rahanpesualalla. Joten todella kysyn, että ovatko nämä asiat hoidossa? KOSin kautta? Käsitteleekö KOSin näitä esittämiäni, esiin nostamiani kysymyksiä? Ja sitten mainitsitte terrorismin torjunnan, joka vaatii, niin kuin parlamentissakin olemme nähneet, erityisiä ohjelmia terrorismin torjumiseksi, ennaltaehkäisemiseksi, radikalisoitumisen ennaltaehkäisemiseksi ja taas radikalisoitumisen jo radikalisoituneiden ihmisten palauttaminen osaksi yhteiskuntaa. Joten onko Kosilla tämän suuntaista toimintaa? Mehän näemme, että vankilat ovat todellisia radikalisoitumiskeskuksia sen sijaan, että niissä ihmiset tulisivat jälleen yhteiskuntakelpoisiksi, niin kuin kai tarkoitus on. Tämän lisäksi tässä kyllä tarvitaan todella valtavasti investointeja eri strategioihin ihan yhteisötasolla, eikä tämäkään mielestämme ole toteutunut. Lopuksi mainitsitte erityisen huolenaiheenne ihmissalakuljet kuljetuksen piirissä erityisesti ihmissalakuljetus ähm, työvoiman saamiseksi. Mitä Kosi on tehnyt, kun Europol äh, soitti hälytyskelloja ja kertoi, että noin 10 000 lasta Euroopan unionissa on kadonnut lasta, kadonnut siis pakolaiskeskuksista, vastaanottokeskuksista – Miten varmistetaan, että näitä lapsia ei käytetä esimerkiksi työvoimana tai seksuaalisesti hyväksi? Onko Kosi käsitellyt näitä kysymyksiä? Kiitos. Dias de Mera, please. Dias de Mera, olkaa hyvä. Muchas, muchas gracias, señor. Kiitoksia. Kiitoksia Hyvä edustaja, kiitoksia siitä, että olette täällä paikalla. Se on erittäin tarpeellista. Tällainen pysyvä yhteistyökomitea sisäisen turvallisuuden alalla on todella hyvin tarpeellista, että, että se tulee tänne esittäytymään Libe-valiokunnan. Näin tapahtuu kuitenkin hyvin harvoin, niin harvoin, että tämä on meillä aika tuntematon otuus koko komitea. Te tulitte esittelemään tänne kertomusta, joka koskee aikakautta heinäkuusta 2014 joulukuun 2015. Esittelitte täällä, millä tavalla teette työtä. Ennen kuin menen muihin kommentteihin, haluaisin todeta, että kunnioitan suuresti teidän tätä työtä ja kiitän, kiitän teitä tästä työstä ja läsnäolosta tässä valiokunnassa. Se on hyvin tarpeellinen. Mutta tästä työtä vastaan. Viimeisenä viittaatte komission arviointiin, joka tehdään 2016. Minun mielestäni tämä on aivan avainasemassa, jotta nähdään, onko neuvosto tehokas vai onko tämä vain tällainen yksi ylimääräinen turvallisuutta koskeva hallinnollinen rakenne. Minulla on täällä 16 erilaista yhteisön turvallisuusrakennetta mielessäni ja pelkäänpä, tai oikeastaan en pelkää, vaan voi vahvistaa ja todeta, että näistä 16 aika monta on toisiinsa kanssa päällekkäisiä ja puuttuvat jopa toinen toistensa toimiin. Jos nyt sitten arvioidaan järjestäytyneen rikollisuuden uhkaa Euroopassa, niin se on toki hyvä asia. No sitten jos puhutte täällä näistä strategisista suunnitelmista työtapana, Kyseessä ovat siis monivuotiset suunnitelmat, joissa mukana ovat myös virastot. Tänäkin on oikein hyvä asia. Sitten teillä on nämä operatiiviset suunnitelmat, mikä siinä, mutta kyllä muutkin virastot jo näitä tekevät. Sitten tämä, tämä Europolin istutettu alusta, jossa arvioidaan uhkia. Kyllähän me tiedämme, tiedämme mitä Europol tekee. Se usein käy täällä parlamentissa näyttäytymässä. Sitten viittasitte useankin kerta vähän kompleksimpeihin asioihin, joihin kollegakin tässä viittasi. Ne liittyvät siihen, kuinka eurooppalaiset tuntuvat olevansa turvattomia. Mutta te täällä esimerkiksi puhutte Hollannin huolista koskien verkkoturv- verkkorikollisuutta. No meillähän on jo Europolissa ja Alankomaissa Haagissa. Meillähän on asiaan erikoistuneita yksikköjä. Siis tämän pitkän kommentin tarkoituksena on saada tietää, onko niin, että KOSI-komitea on tehokas rakenne vai, vai eikö? Minulla on vähän sellainen vaikutelma, että KOSI-komitea on tällainen pohdintaryhmä turvallisuuden alalla, mutta eipä juuri sen enempää. Ja sen toiminta menee päällekkäin muiden rakenteiden ja muiden turvallisuusvirastojen kanssa. Jos haluatte, että tämä valiokunta on uskottava kosin suuntaan, niin teidän pitää tulla tänne useammin ja kerrottava, mitä teette. Koska jos tulette tänne kertomaan äh, kertomuksesta, joka kattaa aikavälin heinäkuulta 2014 joulukuuhun 2015, niin no, ja sitten puhutaan arvioinnista vuonna 2016. No, en minä nyt oikein. Me haluaisimme tietää, mitä KOSI on tehnyt. Meillä on artikla 71, jonka mukaan voitte koordinoida ja tehdä yhteistyötä järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi. Tässäpä kaikki. Jos Dias de Mera. Kukaan ei ole pyytänyt nyt kollegoista puheenvuoroa. Saatte jälleen puheenvuoron. Herra Eserman, olkaa hyvä. Thank you very much. And also thank you. Kiitos. Kiitos esitetyistä Koemme sieltä ja Diasemeralta. de Meralta. Komission kysymys ensinnäkin liittyen tiedonvaihtoon. Minun vaikutelmani on se, että aihe on äärimmäisen tärkeä, kun ajattelemme rikollisuutta ja sitä, voidaanko vaihdettavaa tietoa ylipäätään kerätä, saada aikaiseksi. Voin vakuuttaa teille, että Kosin työn aikakaudella ja jo aikaisemmin on aina ollut niin, että erityisissä kysymyksissä, kun on ollut tiedon puutetta, niin että voitaisiin reagoida riittävällä tavalla tapahtumien esimerkiksi terrorismiin liittyen, tai kun on tiedetty, että jotakin on tapahtumassa rikollisuuden salalla toisessa jäsenvaltiossa, jota voitaisiin auttaa tiedon välityksen kautta, niin Tämä on juuri yksi niistä suurista kysymyksistä, joita kosin tulisi käsitellä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mielelläni toistan sen, minkä jo totesin. Meillä on etenemissuunnitelma neuvostosta. Se toki voi kuulostaa varsin byrokraattiselta, mutta tämän kautta velvoitamme jäsenvaltiot, viranomaiset, virastot tekemään mahdollisimman paljon tiedon vaihdon mahdollistamiseksi. Jäsenvaltioissa on suurta halukkuutta, tahtoa toimia näissä virastoissa, mutta käytännön tasolla toki aina on vaikea sitten pitää kiinni määritellyistä vaatimuksista. Missä määrin sitten COSI tekee vakavasti otettavaa työtä tällä alalla? Me teemme vakavasti otettavaa työtä. Toistan tässä itseäni. Ja näin neuvosto ja myös Euroopan parlamentti voivat sitten todeta, että tästä on sovittu, miksi sitten käytännössä mitä ei tapahdu. Meillä on esimerkiksi terrorismin vastainen koordinaattori, joka toteaa, että kaikki jäsenvaltiot eivät ole toimineet aivan niin kuin on sovittu. Miksi näin on käynyt? Ja tätä menetelmää käyttäen olemme vaihe vaiheelta voineet parantaa tiedon vaihtoa järjestelmänä. No sitten täsmällisempi kysymys lapsista, pakolaisista. Europol mainitsi tämän aiheen aivan erityisesti – ja sen, että 10 000 lasta olisi mahdollisesti rikollisten uhreina. Tilannetta varmasti voitaisiin parantaa paljonkin silloin, kun kyseessä ovat kadonneet henkilöt, niin nopea tiedonvaihto on äärimmäisen tärkeää. Olipa kyse sitten lapsista tai aikuisista. Puheenjohtajakauden aikana pyrimme vahvistamaan ja parantamaan tiedonvaihtoa ja kokemusten vaihtoa jäsenvaltioiden välillä ja haluamme parempia tuloksia myös olemassa olevien välineiden käytöstä. Tämä lähestymistapa on Euroopan neuvoston suuntaviivojen mukainen ja siinä keskitytään täytäntöönpanoon ja olemassa olevien toimenpiteiden täytäntöönpanoon. Haluamme eurooppalaisen foorumin yhteyspisteitä olemassa olevien puitteiden avulla niin, että saamme Europolin asiantuntijafoorumin tähän mukaan ja haluamme koordinoitujen toimien tehokkaampaa toteutusta. Myös resursseista keskustelemme. Haluamme Interpolin välineet parempaan käyttöön ja ja haluamme myös kansalaisten tuen rajat ylittävissä tapauksissa hyödynnetyksi silloin, kun kyse on kadonneista henkilöistä, heidän etsinnöistään. Kansalaisten yhteisöt voisivat myös toimia lisäkorvina ja silminä median tukena. Tässä täytyy huomioida myös sosiaalinen media. Meillä on Amber Alert-järjestelmä, erilaiset nettisivustot ja niin edelleen. Kansalaisten suhteen haluamme totta kai täysin kunnioittaa perusoikeuksia mukaan luettuna yksityisyys. Työmme pohjautuu operationaalisille tarpeille ja otamme huomioon jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien erot. 25. toukokuuta vietämme teemapäivää kadonneiden ihmisten osalta. Ja silloin järjestämme tapahtuman Amsterdamissa. Toivottavasti tätä kautta voimme parantaa pieneltä osalta myös tällä alalla tehtävää työtä. Ja se Meras totesi, että onko toiminta tehokasta vai ei. Onko kyseessä vain hallinnollinen elin? Kun katsomme COSI-komitean historiikkia, niin pitkälti se on seurausta Lissabonin sopimuksesta ja siitä, että neuvosto määrittelee prioriteetit ja niitä sitten täytäntöön pannaan. Tämä vaatii operationaalista yhteistyötä. Ei tarkoita sitä, että COSI komitea sinällään täyttäisi operationaalisia tehtäviä, mutta olen vakuuttunut, olen nyt ollut muutaman kuukauden puheenjohtajana, olen vakuuttunut, että tämä auttaa jäsenvaltioita ja virastoja, kuten Europolia, Frontexia, Eurojustia, tekemään yhteistyötä tämän niin sanotun politiikkasyklin puitteissa. Toki tähän liittyy tietty määrä byrokratiaakin, me haluaisimme tehdä jäsenvaltioiden kanssa yhteistyötä. Siellä on erilaisia virastoja ja meillä tulisi olla jonkinlainen tapa organisoida yhteistyötä. Minun vaikutelmani on se, että me olemme voineet parantaa tehokkuutta. Te totesitte, että kosin tulisi olla vierailulla täällä parlamentissa useamminkin. Mielelläni tulen tänne uudemmankin kerran ja voin välittää tämän viestin myös KOSin tulevalle puheenjohtajalle. KOSI on kyllä valmis osoittamaan, näyttämään, mitä se tekee ja missä ongelmakohdat piilevät. Niin ikään mainitsitte kyberrikollisuuden, tietoverkkorikollisuuden. Meillä on tietoverkkoyksikkö Europolissa, myös jäsenvaltiossa näin on. Lankomaiden puheenjohtajakauden aikana yritämme päästä eteenpäin keskustelussa siitä, miten laivalvontaviranomaiset toimivat vaikeissa tilanteissa, kun e, oikeusjärjestelmät ovat niin erilaisia. Olemme tehneet tällä alalla paljon aloitteita. Pitäisi pyrkiä välttämään e, uuden tyyppistä rikollisuutta, joka vaatii toisen tyyppistä lähestymistapaa kuin perinteiset rikollisuuden muodot. Nehän ovat aina sidosissa johonkin paikkaan, mutta kyberrikollisuus ei sellaista ole. Uudet järjestelmät eivät tätä vielä aivan täysin huomioi. Meillä on ollut yhteisiä toimintapäiviä, jotka mainitsin alustuksessani. Ja toimijat havaitsevat, että Tarvitaan käytännönläheisiä ratkaisuja, jotka ottavat huomioon sen, että tapahtumapaikka ei enää ole samalla tavalla määriteltävissä ja oikeudenkäyttöalueet ovat erilaisia kuin aiemmin. Uskon, että näin vastasin kaikkiin kysymyksiin. Mrs. Gomez, you wanted Gomez. Just would like... Jos voisitte vielä vastata kysymykseen noista rahan pesun torjunta ponnisteluista. Ja voitteko vahvistaa, että KOSin mukaan jäsenvaltioissa on sellaista pätevää työvoimaa, että nämä asiat saadaan todella hoidettua? Katsotaan monissa jäsenvaltioissa pankkialaa, kuinka pankit toimivat rahanpesukoneina, niin mietin, että ollaanko tietoisia myös niistä turvallisuusuhista, joita tämä tuo muassaan. Ei kyse ole yksin oman veron kiertämisestä. Kyllähän nämä LuxLeaks-paperitkin tätä kyllä valaisivat. Kyse on todella varaista rikollisuudesta. Ja sitten vielä toimet radikalisoitumisen estämiseksi. Onko tästä puhuttu ja onko tämä teidän esityslistallanne ylipäätään? Kiitos. Sorry about uh, not... Kiitoksia. Pahoittelen, etten maininnut tätä. Kyllä ennaltaehkäisy on toki yksi prioriteeteista, josta neuvosto on päättänyt, kun pyritään torjumaan terrorismia ja ennaltaehkäisemään terrorismia. Tämä on mukana myös Oskosin ohjelmassa. Kysytte myös, millaisia investointeja jäsenvaltiot ovat tehneet tällä kentällä. No, Kosissa ei ole tästä asiasta keskusteltu, se ei ole meille meidän suunnitelmissa. näin. totesit, että neuvostossa myös enemmän haluttaisiin keskustella ennaltaehkäisystä ja siihen liittyvistä mahdollisuuksista. Tämä ei ole vielä johtanut juurikaan operatiiviseen yhteistyöhön. Toki se on kossissaan korkealla esityslistalla. Ja asia olisi huomioitava, ettei ollenkaan turhaan sitä maininneet. Ja niin kuin aina sanotaan, olisi tärkeää, että ainoastaan torjuta, vaan myös ennaltaehkäistään tätä toimintaa. Rahanpesusta ja terrorismin rahoituksesta mainitsitte jotakin asiakirjoja tässä. Niin, te tiedätte, meillähän on nyt toimintasuunnitelma ja komissio pian tekee ehdotuksen koskien neljättä direktiiviä äh, rahanpesun osalta ja terrorismin rahoituksen osalta ja toivon, että tälle äh, tätä kautta päästään eteenpäin. Tässä on taustaa sille, mitä kosissa tapahtuu. Nämä rahoitukselliset tutkimukset ovat nyt eturintamalla ja ne tietenkin liittyvät rahan pesuun. Näiden kautta mahdollisesti voidaan nämä rahat löytää, mutta kansallisella tasolla asia on vaikea. Mutta toki, toki tässä seuraamme komission ehdotusta. Kiitos kaikista näistä vastauksista ja tiedoista, joita meille tarjositte. Toivottavasti meillä on mahdollisuus saada myös seurantaa Kosin tekemästä työstä jatkossa. Toivon teille kaikkea hyvää ja myös Kosille kaikkea hyvää tässä hyvin tärkeässä työssä. Kiitos vierailustanne täällä. Seuraava kohta esityslistallamme on näkemysten vaihto Navarreten kanssa. Hän on Euroopan terrorismin torjuntakeskuksen johtaja Europolissa. Hänen puheenvuoronsa on ohjelmassa kellotettuna kello 16.45. Meillä on nyt noin 20-25 minuuttia aikaa, kun odotamme hänen paikalle tuloa. Keskeytän nyt kokouksen ja Jatkamme kokousta kello 16.45. Silloin saamme vieraksemme Euroopan terrorismin torjuntakeskuksen johtajan. Dear colleague, let's uh, continue our afternoon. Hyvät kollegat, jatkamme iltapäivän kokoustamme. Seuraava kohta esityslistalla, niin kuin jo mainitsin, on näkemysten vaihto Manuel Navarreten kanssa. Hän on Euroopan terrorismin torjuntakeskuksen johtaja Europolista. Tervetuloa. Kiitos siitä, että olette paikalla. Navarrete esittelee meille vuoden 2016 terrorismitilannekatsauksen ja myös kertomuksen niin sanotun islamilaisen valtion terroristihyökkäys toimintatapojen muutoskatsauksen. Te saatte puheenvuoron ja tämän jälkeen käynnistämme keskustelun jäsenten kanssa. Olkaa hyvä. Well, good afternoon, ladies and gentlemen, and thank you. Oikein hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Kiitos puheenjohtaja puheenvuorosta. Kiitos kutsusta osallistua tämän päivän live-valiokunnan kokoukseenne. Minä olen tänään puhumassa teille lyhyesti Europolin avainlöydöksistä Euroopan terrorismialalla. Ja meillähän on yhteisiä ponnisteluja, jotta voisimme tehokkaasti kohdata tämän terroristiuhan, nämä uhat. Varmaan tiedätte, että joka vuosi Europol julkaisee syvään luotaavan terrorismia koskevan analyysi, analyysin. Kyse on tästä TISAT-kertomuksesta, jonka Europol tekee yhdessä, tai johon se kerää tietoa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, Eurojust, parlamentin ja muiden EU-toimielinten kanssa. Myös kolmannet maat yhdessä tai tekevät yhteistyötä tällä alalla Euroopan unionin Europolin kanssa. Ja tässä on todella hyvin tärkeää tietoa siitä, miten terrorismiuhka Euroopan unionissa on kehittynyt. Vuosi 2016 tämä kertomus julkaistaan netissä muutaman viikon kuluttua vain internetissä, mutta nyt voin näistä päälöydöksistä ähm, teille puhua ja päätelmistä. Ja todella siis 2016 TISAT pää, asialliset päätelmät ähm, Pariisin 2015 terroristi-iskujen jälkeen havaittiin, että Islam, ISIS on muuttanut toimintatapansa ja myös tässä 2016 TISAT-kertomuksessa sama voidaan todeta. Euroopan unionin vastaus terrorismiin. Europolhan on käynnistänyt aloitteen yhteistyön vahvistamiseksi sekä tietojenvaihdon parantamiseksi jäsenvaltioiden välillä. Te voitte kuvasta nähdä nämä TESA 2016 pääasialliset löydökset. Vuonna 2015 151 henkilöä kuoli ja 360 loukkaantui terroristi-iskuissa Euroopan unionissa. Jos tätä näitä numerotietoja verrataan vuoteen 2014, voidaan havaita, että vuotta aiemmin neljä henkilöä menetti henkensä eh, verrattuna todella nyt näihin 151 vuotta myöhemmin 2015. Tämän lisäksi 60 eh, Euroopan unionin eh, kansalaista tapettiin Euroopan unionin ulkopuolella terroristi-iskuissa pääasiassa Tunisiassa. Jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet 211 epäonnistuneesta paljastetusta terroristi-iskusta, jotka siis eivät toteutumatta Euroopan unionissa. Turvallisuusviranomaiset ja poliisi ovat olleet myös ahkeria 1057 henkilöä pidätettiin Euroopan unionissa terrorismiin liittyvistä rikoksista. Samoin vuonna 2015 ähm, oli monia ähm, oikeuskäsittelyjä terrorismiin liittyen. Itse asiassa 513 hen, 513 henkilöä, joita oli syytetty terrorismista, niin nämä heidän oikeuskäsittelynsä saatettiin päätökseen vuonna 2015. Mennään yksityiskohtiin kohta vielä vähän myöhemmin. Sitten seuraava kuva, kun sitten katsotaan näitä eri uhkakuvia ja eri aloja, joiden suhteen Euroopan unionin kohdistuukaan, niin 150 ihmistä tapettiin Euroopan unionissa niin kutsuttujen jihadistiryhmien taholta 150 ihmistä siis menetti henkensä jihadistiiskussa. Tässä on merkittävä jihadistiiskujen määrän lisääntyminen. Vuonna 2014 niitä toteutettiin neljä ja vuonna 2015 ja 17 näin siis Euroopan unionin kansalaisia on todella tapettu näissä iskuissa. Ja EU-jäsenvaltiot ovat osallistuneet eh, ISISin vastaiseen koalitioon ja näin ollen terroristiryhmät katsovat, että Euroopan unionin valtiot näin ollen ovat eh, aivan legitiimi kohde heidän iskuilleen. Kun sitten puhutaan eh, laivontaviranomaisten ja muiden viranomaisten vastauksesta, niin se on ollut hyvin vahva. Vuonna 2014 pidätettiin 395 henkilöä. Vuonna 2015 heitä oli jo 667. Terroristiryhmät ovat onnistuneet toteuttamaan terroristiiskuja EU-ssa – yleensä omilla kotikulmillaan. Yleensä he ovat paikallisia toimijoita, vaikkakin yhteydessä niin kutsuttuun islamilaiseen valtioon. Jäsenvaltioiden te saat kertomuksen ilmaisema suurin huoli on juuri tämä jihadisti terrorismi, samoin sitten siihen läheisesti liittyvät ulkomaiset taistelijat, jotka matkustavat äh, konfliktialueelle ja palaavat sieltä. Kun sitten puhutaan näistä jihadisti-terroristitoimista, niin äh, jihadistien toiminta on äh, lisääntynyt vuonna 2015 verrattuna vuoteen 2014. Ja kaikkialla Euroopassa tätä jihadistiterrorismia on todella onnekkaasti pyritty torjumaan. Kun ajatellaan sitten eh, jihadistien rekrytointia, niin eh, nämä profiilit ovat hyvinkin eh, monimuotoisia. Hyvin monet jihadistiksi rekrytoidut ovat pikkurikollisia Heillä on rikollinen tausta, joillain vakavampaakin rikollisuutta taustallaan. Ja hyvin suurella osalla näistä taistelijoista on itse asiassa ihan diagnosoituja mielenterveysongelmia. Jotkut heistä ovat saaneet kusta Syyriassa tarkoituksena heidän sitten toteuttaa iskuja Euroopan unionin alueella. Tämän lisäksi nämä ulkomaiset taistelijat, jotka toteuttavat tällaista riippumatonta terroristikoulutusta palattuaan itse ISISin alueelta takaisin Eurooppaan. Meillä on tietoa siitä, että tällaista terroristikoulutusta on tapahtunut Länsi-Balkanin maissa, mutta myös ihan Euroopan unionissa. Tosin vahvistettua tietoa ei ole terroristeilla on koulutusta tuliaseiden käytössä sekä räjähteiden käytössä. Joten tämä luo kyllä merkittävän uhan Euroopan unionin turvallisuudelle. He ovat myös hyvin arvaamattomia. On äärimmäisen vaikea näin ollen näiden toimijoiden toimia ennaltaehkäistä. Kun puhutaan ulkomaista taistelijoista ja tällaisista yksinäisistä susista, niin äh, ne aiheuttavat kyllä merkittävän vaaran ja uhan Euroopan unionille. Lisäksi monilla eurooppalaisilla jihadisteilla on hyvin merkittäviä, ää, ähm, merkittävä rooli ää, äh, ISISin järjestelmässä äh, ovat yhteydessä sitten oman kotimaansa terroristiverkostoihin. Ja mitä ta- näihin heidän äh, maaleihinsa tulee, niin äh, yleensä terroristit haluavat äh, vahingoittaa niin kutsuttuja pehmeitä kohteita, koska niihin on helpompi iskeä kuin niin kutsuttuihin, kutsuttuihin koviin kohteisiin, joita suojellaan huomattavasti tiukemmin, joiden turvallisuus on tiukemmalla tasolla. Kun sitten ajatellaan etnonationalistista ja separatistiterrorismia, niin ne ovat itse asiassa jo neljättä vuotta peräkkäin vähentyneet tapauksia 65 vuonna 2015, mutta edelleen poliisiviranomaiset pitävät tätäkin terrorismin muotoa vaarallisena. 168 henkilöä pidätettiin liittyen rikoksiin, jotka olivat taustataneet etnonationalistisia nationalistisia ja separatistisia. Erityisesti Espanjassa ja Ranskassa eh, myös sitten eh, Irlannissa PSNI eli Irlannin poliisi, Pohjois-Irlannin poliisivoimat ovat pääasiallinen kohde, mitä tulee tasavaltalaisryhmittymiin Irlannissa. Samoin sitten vielä Euroopan unionissa on myös uhkakuva liittyen kurdien ja turkkilaisten väliseen konfliktiin. Vasemmisto terrorismi-isku on nyt alhaisimmalla tasollaan sitten vuoden 2006 67 henkilöä on kuudessa EU-jäsenvaltiossa pidätetty tällaista vasemmistolaisesta, vasemmistolaiseen terrorismiin liittyen yleensä kyse oli varsin pienimuotoista toiminnasta ja marksistis-leninistiset ryhmät pyrkivät pikemminkin tiedon levittämiseen propagandaan, mutta eivät ole niinkään väkivaltaisia. Sitten kun puhutaan oikeistolaisesta äärioikeistolaisesta liikkeestä, niin se on itse asiassa lisännyt toimintansa monissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa liittyen juuri pakolais- ja turvapaikanhakijan vastaiseen toimintaan. Ja vuonna 2015 iskuja toteutettiin yhdeksän, siis äärioikeistolaiseen terrorismiin liittyvää iskua pidätykset sen sijaan vähenivät. Niitä oli vuonna 2014 34 ja vuonna 2015 pidätettiin enää 11 henkilöä. Pariisin mm, marraskuinen marraskuiset terroristi-iskut ja sitten myöhemmät iskut täällä Euroopan sydämessä Brysselissä osoittivat, että jihadistiterroristit käyttävät uusia tekno- tekniikoita, erityisesti räjähteitä toiminnassaan. Nyt itse asiassa ensimmäistä kertaa marraskuussa 2015 he käyttivät räjähteitä ja aseita ja tappoivat näin ihmisiä Pariisissa. Kotitekoiset räjähteet ovat edelleen kaikkein yleisin käytetty itse tehdyissä iskuissa tai itse valmistelussa iskuissa käytettävät aineet. Ja kun ajatellaan Euroopan unionia, niin Euroopan unionissa kyllä pyritään löytämään tällaisia laittomia ostoja ja näin välttämään suuria iskuja. Kun ajatellaan sitten terrorismien käyttäviä keinoja, niin yksinkertaisuus ja tehokkuus on terroristeille kaikkein tärkeintä. Näin ollen räjähteiden, itse tehtyjen räjähteiden käyttö on hyvin suosittu ja samoin aseiden käyttö. Ja haluaisin vielä erityisesti korostaa sitä, miten terroristit käyttävät internetiä ja sosiaalista mediaa hyödykseen ja samoin sitten internet ja internetiin liittyvät palvelut ja infrastruktuurit voivat olla niin äh, iskun väline kuin kohdekin. Ja vuonna 2015 nähtiin, että äh, nimettömyyden äh, hyväksikäyttö, väärinkäyttö lisääntyi, samoin salauspalvelujen ja välineiden käyttö pyrit, näin terroristit onnistuivat piilottamaan esimerkiksi ihan maantieteellisen sijaintinsa ja heidän löytämisensä ja tunnistamisensa oli, oli huomattavasti vaikeampaa. Samoin heidän laittomien rahan siirtojensa löytäminen on hyvin vaikeaa. Nämä olivat näiden vuoden 2000 16 ja 15 pääasiallisia löydöksiä me voimme nähdä, miten nämä uhat muuttuvat erityisesti nyt jihadisteihin ja islamilaisen valtioon liittyvät iskut ja tosiaan sitten se, mikä on ollut poliisien viranomaisten vastaus näihin iskuihin. Ja nyt voisin kertoa ihan viimeaikaisista kehityskuluista Euroopan unionissa ja sitten tosiaankin Europolin terrorismin torjuntakeskuksen perustaminen tammikuussa viimeisten niin, vuoden 2015 loppuvuoden ja tämän vuoden alun traagiset tapahtumat valitettavasti vahvistavat sen, että jihadistiterrorismi on yksi mm, pahimpia turvallisuusuhkia, joita Euroopan unionin kohdistuu. Täällä Brysselissä tapahtu, tapa, tapettiin yli 30 henkilöä ja samoin Euroopan unionin ulkopuolella Istanbulissa sekä Norsulurannikon terroristiiskuissa on kuollut Euroopan unionin kansalaisia. Nyt on vaadittu vahvaa poliittista vastausta, jotta tätä lisääntynyttä terroristiuhkaa saadaan torjuttua puuttuvia lainsäädäntöpalasia on pyritty löytämään ja Europol on Euroopan unionin vastauksessa terrorismin torjuntaan hyvin keskeinen toimija. Euroopan parlamentti ja sen lipevaliokunta erityisesti ovat todella tässä prosessissa vankasti tukeneet Europolia. Ja haluankin käyttää tilaisuutta hyväkseni, kiittääkseni tuestanne uuden Europol-asetuksen aikaansaamiseksi ja panemiseksi. Ja haluan myös kiittää siitä, että olette myöntäneet Europolille lisävoimavaroja tämän terrorismin torjuntakeskuksen aikaansaamiseksi. Ja näin voimme todella vahvistaa terrorismin torjunta mahdollisuuksiamme. Vastaus Pariisin iskujen jälkeen oli välitön. Me olimme yhteydessä, tiivissä yhteydessä Ranskaan Pariisin traagisten tapahtumien jälkeen ja perustimme kollegojemme tueksi tällaisen kiireellisen toiminnan yksikön 60 virkamiestä teki työtä vuorokauden ympäri tukeakseen Ranskaa ja toimitimme Ranskalle äärimmäisen tärkeää tietoa muun muassa liittyen rahojen liikkeisiin. Jo kuusi tuntia iskujen jälkeen ensimmäiset tiedot siirtyivät parisilaisten tutkijoiden käyttöön ja me todella kävimme läpi Europolin tieto pankkia voidaksemme toimittaa kaiken tarvittavan tiedon äh, ranskalaisten kollegojemme tueksi. Samoin meillä on nyt sitten ää, ähm, niin ranskalaisten kuin belgialaistenkin kollegojemme tueksi pysyvämpi järjestelmä. Pyrimme todella tukemaan jäsenvaltioita ja samalla äh, haluamme kaikkien jäsenvaltioiden tiedosta tämän sen, että nyt iskut ovat kohdistuneet kahteen jäsenvaltioon, mutta uhka on laajempikin. Jäsenvaltioita on kuitenkin 28 ja kaikkien on oltava tietoisia tästä uhasta ja vaarasta. Meillä on erityinen työryhmä nimeltään Fraternité, joka koordinoitua yhteistyötä ja pyrkii todella tukemaan nyt sitten niin Ranskaa kuin Belgiaakin. Ranska saa edelleen tukea Pariisin iskujen jälkeen ja nykyään nyt sitten myös Belgia 22. maaliskuuta Brysselin iskujen jälkeen. Samoin olemme yhteydessä kaikkiin jäsenvaltioihin. Ne ovat kaikki todella yhteydessä tähän työryhmämme, jonka olemme perustaneet. Europolin terrorismin torjuntakeskus pohjaa työnsä ja olemassa olevaan kapasiteettiin ja tietotaitoon, vaikka se onkin virallisesti käynnistänyt toimintansa tänä vuonna. Se tarjoaa alustan yhden katon alla. Tarkoitus on palvella EUta ja sen jäsenvaltioita terrorismin torjunnassa ja Euroopan terrorismin torjuntakeskus heijastelee e, Europolin filosofiaa ja strategiaa. Se on tällainen keskusyksikkö, joka antaa tukea ja analysoi tietoa terrorismin torjunnassa ja sillä on todella muun muassa terrorismin rahoitukseen, tuliaseisiin, terrorismien nettipropagandaan ja niin edelleen liittyviä toimia. Se tarjoaa hyvin innovatiivisen foorumin terrorismin torjunnalle kaikkialla Euroopassa. Ja DCDn yksi pohja tai peruspilareista on todellakin tämä yhteistyö. Europol on keskeinen toimija ja me pyydämme sitten jäsenvaltioita lähettämään Europolin yhteys virkamiehen yhteyshenkilön, joka toimii todella linkkinä. Ja Europol käyttää kaikkia mahdollisia voimavarojaan jäsenvaltioiden tukemiseen ja myös päinvastoin nämä tehtävät, joita meillä on, niitä täytyy tietenkin voida mitata, niihin täytyy voida, ne täytyy voida toteuttaa ja jotkut jäsenvaltiot ovat tosiaan jo lähettäneetkin meille näitä yhteyshenkilöitä, jotka tekevät rintarinnan työtä kanssamme. Ranska, Espanja, Itävalta, Alankomaat, yhdistynyt kuningaskunta muun muassa, mutta muutkin jäsenvaltiot ovat luvanneet CDC lähettää näitä näitä henkilöitä yhteyttä ylläpitämään. Jotta sitten vielä tietojen vaihtoa saadaan vahvistettua, niin meillä on erityinen foorumi tätä varten. Ja samoin sitten vielä terrorismin torjuntatietojen vaihto tapahtuu järjestelmämme kautta. Nyt kaikki jäsenvaltiot ovat mukana tässä verkostossa. Kyse on siis todella ää, tästä yhteistyöstä 43 toimivaltaista viranomaista jäsenvaltioissa ja myös kumppaneissa on nyt, kumppanien kautta on nyt tunnistettu. Tieto on täysin luottamuksellista ja se säilyy sellaisena, jotta tietojen vaihto olisi mahdollisimman sujuvaa. Tietojen analysointi on aivan keskeinen asia. Ja kyllä voi todeta, että terrorismitorjuntakeskuksen työn onnistuminen riippuu pitkälti siitä, että tietoja analysoidaan ajallaan ja korrektisti. Monetkin jäsenvaltiot ovat nyt todella sitoutuneet käyttämään Europolin järjestelmää ja Europolin tietojärjestelmä, joka on todellinen Europolin selkäranka. Ja tähän tiedätte, että tieto, joka tulee järjestelmään, tulee suoraan jäsenvaltioista. Se on jäsenvaltioiden vastuulla, sen toimittaminen siis. Ja Europol on sitten vastuussa kolmansilta osapuolelta saatavasta tiedosta, erityisesti mitä tulee näihin ulkomaisiin taistelijoihin, niin me ja myös kolmannet osapuolet ja jäsen valtiot olemme vuonna 2014 tunnistaneet 18 mahdollista henkilöä, nyt jo yli 4000 tähän mennessä. Ja 2014 saatiin yli 3015 tiedustelutietoa liittyen tuli aseisiin 660 eri tutkimuksesta, eri tapauksista jäsenvaltioissa. Ja tässä juuri tarkastellaan järjestetyn rikollisuuden ja terrorismin välisiä yhteyksiä. Ja niin kuin alussa sanoinkin, niin viimeisten EUn terroristi-iskujen tekijöillä on lähes kaikilla rikollinen tausta. ACDC tulee vahvistamaan vielä talous-, rahoitus-, tutkimuskapasiteettia Pariisin iskujen jälkeen. Ranskalaiset kollegamme ennen kaikkea halusivat meiltä tietoa joka koski juuri taloustiedustelua. Ja me olemme tarjonneet viime vuonna yli 2700 johtolankaa jäsenvaltioille liittyen juuri näihin, tähän rahoitukseen. Samoin meillä on sitten Europolin sisällä tällainen talousrahoitustutkimusyksikkö, joka varmasti tulee olemaan suureksi hyödyksi ja kyse on tietenkin paitsi reagoimisesta terrorismiin ja sen aiheuttaman vahingon rajaamisesta, niin luonnollisesti myös ennaltaehkäisemisestä. Jihadistiryhmät ovat osoittaneet ymmärtävänsä erittäin hyvin, miten sosiaaliset verkostot toimivat. Ne ovat toimineet sosiaalisessa mediassa aktiivisesti rekrytoidakseen seuraajia ja se ylipäätään terroristien toimintaa ja ähm, ylipäätään äh, ääriajattelun äh, liikkumista äh, niin kutsutun islamilaisen valtion kannattajilla on yli 2000 Twitter-tiliä ja satoja tuhansia twiittejä siellä tuotetaan ihan päivittäin. Tämä uhka on vakava. Twitter on itse sulkenut yli 125 000 e, ISIS Twitter-tiliä sitten vuoden 2015. Ja meidän uusi terrorismitorjuntakeskuksemme tulee tietenkin tekemään tällä alalla sekin yhteistyötä 2015 heinäkuussa käynnistyi pilottihanke, joka itse asiassa sai jatkoa sitten joulun kuussa. Me keskitymme laatuun pikemminkin kuin määrään. Ja me tunnistaneet yli 7000 eh, väkivaltaista äärimielistä sisältöä, jotka on sitten toimitettu tutkittavaksi. Ja jopa 90 prosenttia prosenttia järjestelmän tunnistamasta tiedosta on ollut perustellusti tunnistettua. Joten kun me nyt tänään täällä keskustelemme, voimme vielä todeta, että viimeisimmät iskut osoittavat, että terroristit ovat huomattavasti paremmin koordinoitua, koordinoituja kuin aiemmin. He käyttävät räjähteitä, tulia, seitä ja osa terrorist jätteistä tulee Euroopan unionin alueelle tarkoituksenaan toteuttaa terroristi-isku. Ja osa on taas sellaisia, että he ottavat ikään kuin vallan omiin käsiinsä ja toteuttavat EU-ssa näitä iskuja. Me olemme voineet nähdä, että on olemassa yhteys todella siis rikollistaustaisten henkilöjen ja terrorismin välillä, joten tässä tarvitaan kyllä ehdottomasti johdonmukaista toimintaa. Puhuen terroristien propagandan sekä sosiaalisen median käytön vaikutuksista ja nyt voin vielä palata kaikkein tärkeimpään tutkimukseen Fraternité verkosto tosi, työryhmä tosiaan tuki Ranskaa ja Belgiaa iskujen jälkeen. Ja lähikuukausina tulemme saamaan yhä enemmän tietoja jäsenvaltioista voidaksemme vahvistaa terrorismin torjuntakapasiteettiamme. Ja viime vuosina Europolista on, Europolista on tullut terrorismin torjunta-alalla avaintoimia. Ja tästä kiitämme Euroopan parlamenttia. 2014-2015 täältä tuli kyllä merkittäviä, merkittävää poliittista tukea ja poliittisia impulseja. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos hyvät naiset ja herrat, mielelläni vastaan kysymyksiin. Kiitos tästä sisältörikkaasta yksityiskohtaisesta alustuksesta. Nyt edustajalle puheenvuoro, edustaja halla Thank you, thank you very much for your presentation. Kiitos puheenvuorostanne esityksestä. Minulla olisi muutama kysymys tiedoista, joita näimme kalvoilta. Vasemmisto- ja anarkistiryhmien iskutiedot puuttuvat kun ajatellaan kotitekoisia räjähteitä, ne mainitaan tässä näiden ryhmien käyttäminä välineinä, niin olettaisin, että tällaisia iskuja tapahtui, ainakin niitä suunniteltiin tai niitä yritettiin. Minua kiinnostaisi kuulla myös sekä vasemmisto- että oikeistoterroristeista. Kohdistuivatko iskut satunnaisiin henkilöihin, viranomaisiin, omaisuuteen vai mihin? Onko tämän tyyppinen toiminta keskittynyt tiettyihin jäsenvaltioihin enemmän kuin muihin? Edustaja Dias Demera. Gracias. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Arvostan kovasti ja kiitän äh, täällä äh, äh, vierastamme. Hän on äärimmäisen pätevä ammattilainen, joka huolehtii tosiaan eurooppalaisten turvallisuudesta. Joten suuret kiitokset siitä, että olette tullut vieraksemme, herra Navarrete, te todella tällä puhuitte aiheista, jotka viime kuukausina ovat olleet täällä kansalaisvapauksien valiokunnan esityslistalla jatkuvasti. Ja nämä asiat eivät ole ollenkaan, ollenkaan yksinkertaisia. Te saatte kertomuksesta. Todella nyt sitten saadaan vahvistusta tähän. Ja juuri se, mikä on ollut täällä kaikkein vaikeita lainsäädännöllisesti ja juridisestikin, nimittäin hyvin paljon tai hyvin suuri osa Euroopan parlamentista halusi Europol-asetuksesta kaksi erillistä käsittelyä. Me onneksi nyt sitten saimme terrorismin torjuntakeskuksen myös tässä mukaan, koska keskustelut täällä kyllä ovat olleet hyvin äh, intensiivisiä ja hyvin, hyvin syvää luotaavia. Äh, olemme pyrkineet todella myös käsittelemään muun muassa tätä jihadistipropagandan neutralisoimista. Ja kun te nyt olette todellinen asiantuntija tällä alalla, ja tuossa puhuitte tuosta tuosta Europol-asetustyöryhmästä, niin haluaisin, että kertoisitte meille, miksi voidaan tai pyritään neutralisoimaan tätä toimintaa, miksi se on paras hoitaa Europolin kautta. Te puhuitte profiloinnista ja koulutuksesta. Monissa eurooppalaisissa tiedotusvälineissä puhutaan tällä hetkellä jihadistinaisten roolista, siitä miten naisia valmistellaan ja koulutetaan. Heitä on paljon vaikeampi tunnistaa varhaisen varoituksen järjestelmän kautta vaikkapa tiedustelupalvelujen on vaikeaa, huomattavasti vaikeampi tunnistaa heitä mahdollisiksi tekijöiksi. Eli onko nyt tällainen uusi kuolettava ase, nimittäin naiset terroristien käytössä ja mitä te tiedätte ja mitä mieltä olette erityisesti näiden äh, naisten koulutuksesta? No Syyriassa varmasti, mutta tapahtuuko tätä myös täällä Euroopan unionin jäsenvaltioissa? Päätän sanani samoin kuin äh, aloitinkin puheenvuoroni, eli todella lämpimästi kiittämällä teitä siitä äärimmäisen tärkeästä työstä, jota teette eurooppalaisten turvallisuuden puolesta. Edustaja Gomes. Kiitos. Herra Navarrete, teidän puheenvuorostanne pani merkille, että te tarjositte meille vuoden 2015 tilastotietoja. Ikävä kyllä, numerot kasvavat tämän vuoden aikana. On tärkeää muistaa myös maailmanlaajuinen konteksti tilastotietojen osalta 151 kuolonuhria Euroopassa terroristi-iskujen uhreina. 2014 maailmanlaajuinen luku oli yli 32 000 on syytä muistaa tämä konteksti niin, että ymmärrämme, että suurin osa terrorismin uhreista toistaiseksi ei ole täällä Euroopassa. Tietenkään tämä ei ole syy sille, ettemmekö tekisi työtä ennaltaehkäisy- ja torjunnan saralla. Mainitsitte myös terrorismin rahoituksen. Mitä te olette oppineet Panaman papereista? Siellähän paljastetaan se, että tai käytetään veronkierto merkityksessä, mutta ne ovat äh, keitaita myös rikollisuudelle, sellaiselle rikollisuudelle, jolla on yhteyksiä myös terrorismiin. On selkeä yhteys äh, pienimuotoisen rikollisuuden ja äh, terrorismin välillä. Mitä johtopäätöksiä jäsenvaltiot tekevät siitä kaikesta, mitä nyt tässä olette saaneet tietää ja mitä Panama-paperit ovat meille paljastaneet? Sitten esittäisin teille kysymyksen liittyen huoleen, joka minulla on, kun puhumme jihadistiterrorismista. Näyttää siltä, että tässä ei oikein olla kulttuurisesti herkistyneitä suurelle osalle väestöstä, jonka me tarvitsemme tueksemme tähän taistelun terrorismia vastaan. Tarkoitan tässä muslimeita. Jihad on monille muslimeille äh, käytettynä tässä mielessä äh, loukkaava käyttö. Puhutaan, voitaisiinko puhua jonkinlaista tekouskonnollisesti toimivista terroristeista, tai mikä olisi oikea ilmaisu? koskapa tämä jihadisti tai jihad ei ole kovinkaan järkevää lähestymistapaa. Se ei osoita minkäänlaista kulttuurista herkkyyttä aiheen ymmärtämiselle. No entäpä sitten kun puhumme vierastaistelijoista? Hehän ovat äh, täältä lähtöisin. Miksi puhutaan jatkuvasti vierastaistelijoista? He ovat meidän taistelijoita, me eurooppalaisia taistelijoita, jotka ovat tehneet hyökkäyksiään eurooppalaisia vastaan täällä omalla maaperällä Euroopassa. Esittäisinkin teille kysymyksen, miten jäsenvaltiot ovat investoineet strategiaan, joka on e- radikalisoinnin ennaltaehkäisystrategia ja radikalisoinnin vastastrategia. Tehän korostitte yhteyttä järjestäytyneen rikollisuuden, pienrikollisuuden välillä – ja oikeastaan vankilathan ovat melkomoisia rikollisuuden oppilaitoksia. Kyse on myös sosiaalisesta syrjäytymisestä jäsenvaltioissa, joka jossain määrin selittää sitä, miksi nämä rekrytointikampanjat ovat niin onnistuneita. No sitten uhkaa kemiallisten ja biologisten aseiden osalta. Miten arvioit jäsenvaltioiden täytäntöönpanoa tämän suunnitelman osalta? Jäsenvaltiothan jo suunnitelmaa heikensivät verrattuna komission alkuperäiseen esitykseen. Monet jäsenvaltiot eivät ole sitä lainkaan täytäntöönpanneet, edes nimellisesti. Aivan niin kuin tekin korostitte, me tiedämme, että räjähteet yhdistetään muihin aseisiin entistä suuremmassa määrin aseita on hankittu esimerkiksi omasta kotimaastani, Portugalista, näitä yhteyksiä siis on. Jäsenvaltiot eivät toimi vakavasti otettavasti. Oletteko arvioinut, arvioineet eh, myös biologisten aseiden uhkaa? Miten jäsenvaltiot tässä suoriutuvat erityisesti, kun ajattelemme sitä, että tällä hetkellä käytetään entistä enemmän eh, miehittämättömiä lennokkeja. Ne ovat halpoja ratkaisuja, niitä kenties hyödynnetään. Ja sitten uhka, joka kohdistuu ydinlaitoksiin, ydinvoimaloihin. Sitten mainitsitte salauksen, salaustekniikat. Salaustekniikoita tänä päivänä ei voi välttää. Pankkitoimintaa ei ole ilman salaustekniikkaa monia keskeisiä palveluja ei voida järjestää ilman salaustekniikkaa. Eli lainvalvontaviranomaisten tulisi olla vieläkin parempia, pitäisi olla pidemmällä eh, rikollisuuden torjunnassa. Voitteko te todella palkata parhaat kyvyt niin, että voimme eh, taistella niitä tekniikka-aseita vastaan, joita rikolliset ja terroristit käyttävät, niin että niillä, niitä voitaisiin käyttää myös propagandan estotarkoituksissa? miksi me emme puhu meidän niin sanotuista liittolaisistamme tässä terrorismin vastaisessa taistelussa, mutta jotka toimivat hyvin eh, epäilyttävällä tavalla. Mainitsisin tässä muun muassa Turkin. Siellä journalisteja syytetään, kun he paljastivat tiedon siitä, että Turkki vie aseita eh, ISISiin. ISISin käyttöön. Entäpä sitten Saudi-Arabia? jäsenvaltiot kiistävät Saudi-Arabian roolin ja mahdollistavat tällä tavalla terroristien toiminnan Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Edustaja Sipel. Thank you very much and thank you for... Kiitoksia ja kiitoksia tästä esittelystä. Haluaisin esittää hyvin konkreettisia kysymyksiä, jotka koskevat näitä kuvia, joita meille täällä esiteltiin. Yksityishenkilöitä on pidätetty liittyen terrorismirikoksiin. Voisitteko hieman yksityiskohtaisemmin kertoa, millaisista äh, rikoksista tässä täsmällisesti puhumme? Mi, mistä syystä nämä yksilöt on pidätetty? Sitten mainitsitte tuomioistuin käsittelyt, jotka on saatu pääte, päätöksen. Tämä oli toisessa kuvassa täällä. Kuinka monta tuomioistuin käsittelyä on ollut koskien 513 yksilöä ja minkälaisia konkreettisia tuloksia näistä on tullut? Oliko kyseessä vain yksityishenkilöiden rankaiseminen? Minkälaisia, minkälaista konkreettisista rikoksista tai teoista heitä on rangaistu? En ole aivan varma, mutta ymmärsin lisäselvityksistänne sen, että jo, jonkinlaista radikaalista terroris, terroristikoulutusta ei harjoiteta ainoastaan Syyrian ja tämän kaltaisissa maissa, vaan myös Balkanin maissa ja mahdollisesti Euroopan unionin sisällä. Ymmärsinkö tämän oikein? Minkä tyyppisestä koulutuksesta on kysymys? Onko teillä tietoa, missä konkreettisissa paikoissa toimintaa harjoitetaan? Sitten vasemmistoterrorismista totesitte, että meillä on vain alhaisen tason terrorismia. Onko teillä tästä lukuja, onko teillä tietoja siitä, minkä tyyppisiä iskuja on tapahtunut? Oikeistosiiven terrorismista olen hieman ärsyntynyt, kun mainitsit, että oikeistoääritoiminta on lisääntynyt ja mainitsi, että iskujen määrän yhdeksän ja että iskujen määrä on lisääntynyt, mutta samaan aikaan oikeistosiiven terrorismi, terrorismi liittyvien pidätysten määrä on alentunut. Voitteko antaa tähän selityksen? Sitten räjähdysaineista mainitsette, että terroristiryhmät ovat pyrkineet äh, äh, luomaan laajoja räjähdysöinen varastoja ja ymmärrän, että he pyrkivät tähän, mutta, mutta he eivät onnistuneet tässä toiminnassa. Onko tämä oikea tulkinta vai onko teillä vielä lisätietoa, jonka mukaan edelleen pyritään tällaiseen toimintaan? Kollegani Ana Gomez jo mainitsikin seuraavan asian. Ymmärrän kyllä, että pyritte puhumaan salauksen väärinkäytöstä. Tietenkään salaus sinänsä ei voi olla asia, jota pidetään rikoksena, eikä salausta voida pitää oletuksena, että olisi jotain salattavaa. Haluaisin tähän vielä lisätä sen, että olen henkilökohtaisesti nyt ryhtynyt tutkimaan Euroopan parlamentin yksiköiden salauksen käyttöä. Minun mielestäni tämä ei johdu siitä, että jollakin olisi syitä salata tietoja, vaan on tiettyjä tietoja, jotka ovat luottamuksellisia, joten salaus on väline, jota todella tarvitsemme. Meidän suuri haasteemme on pyrkiä kuitenkin välttämään salauksen väärinkäyttöä rikollisia iskuja ajatellen. Tässä kysymykseni, kiitoksia. Mrs. Sargentini, please. Edustaja Sargentini, olkaa hyvä. Thank you, Chair. In the... Kiitos puheenjohtaja. Raportissa niin sanottuun Islannin asevaltioon. Niin sen toimintatapoihin toteatte, että ei ole konkreettisia todisteita siitä, että terroristit eh, systemaattisesti käyttäisivät pakolaisvirtoja tänne tullessaan. Kuitenkin näette vaaran siinä, että Syyrian pakolaiset radikalisoituisivat ollessaan Euroopan unionissa. IS-terroristisolut, jotka tällä hetkellä toimivat EU:ssa, omaavat paikallisen kansallisen taustan. Voisitteko tässä valossa selittää meille, mikä on näiden 200 henkilön rooli, jota te olette joko palkannut tai palkkaamassa työskentelemään järjestelykeskuksissa. 200 henkilöä samanaikaisesti vaikuttaa aika isolta joukolta rajoja ylittäviäkin on toki aika lailla paljon, mutta ymmärrän tehtävät vain siinä valossa, jossa on hieman lisäselvitystä siitä, mikä on näiden 200 henkilön tekemä työ, screening, jonkinlainen seuranta, tekevätkö he itse tätä screening-työtä järjestelykeskuksissa, jossakin muuallako, minkälaista tietoa yritettiin tästä työstä saada tulokseksi ja miten tämä suhtautuu pakolaisviranomaisten tekemään työhön paikan päällä. Kiitos edustaja Kienge. Grazie. Kiitoksia. Aivan lyhyesti. Minäkin haluaisin täsmällisiä tietoja. Voisitteko antaa meille tietoja, jotka koskevat mahdollisia riskejä, jotka kohdistuvat alaikäisiin, joita rekrytoidaan verkossa? Ja onko mahdollisesti tietoja vauvaterroristeista ja, ja verkossa tehty, pienten lasten lapsiterroristeista ja verkossa tehtävästä rekrytoinnista. Navarrete, you have plenty of questions. Nyt paljon kysymyksiä on esitetty. Pyytäisin teitä vastaamaan noin 15 minuutissa. Olkaa hyvä, voitte pyrkiä vastaamaan esitettyihin kysymyksiin. Thank you, Chair. Thank you for all your questions. Really. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän näistä kysymyksistä. Näemme eurooppalaisesti, kuten ennen tämä TISER 2016, sen jälkeen kun olemme kärsineet terroristi-iskuissa, niin siitä on aiheutunut todella merkittävä keskustelu täällä parlamentissa ja kaikkialla Euroopan unionissa. TISAS perustuu jäsenvaltiosta saaduille tiedoille. Euroopan unionistakin on saatu panoksia tisattiin ja olemme sitten pyrkineet vetämään johtopäätöksiä ja kuvailemaan tilannetta vuonna 2015 koskien terroristiuhkaa Euroopan unionissa. Kuten puheessani kuvailen, terroristi-iskut lähes 90 prosenttisesti liittyvät näihin, tähän niin sanottuun jihadistiterrorismiin. Jäsenvaltioiden kanssa käydyn keskustelun jälkeen tulimme siihen lopputulokseen, että enkä siitä oli liian epäselvä. Jihadistiterrorismi terrorismi, terrorismi manipuloidaan islamia ja islamin yhtä pilaria, jotta voidaan edistää tällaista fundamentalistista näkemystä, yhdestä uskonnosta ja, ja tästä ikään kuin tehdään pyhää sotaa, käytetään jihadismia välineenä akateemisessa maailmassa on paljon keskusteltu siitä, kuinka voitaisiin paremmin määritellä tämän tyyppinen terrorismi. Europol on osa keskustelua, mutta näyttää siltä, että jihadistit terrorismi on edelleen käsite, jota olemme päättäneet käyttää jäsenvaltioiden kanssa käytävän keskustelun jälkeen. Mutta keskustelu on avoinna ja toivon, että ja olen varma, että löydämme kyllä tavan, jolla voimme puhua terrorismista aivan vain terrorismina, koska siitähän, siitähän on kyse, kysymys näidenkin terroristien, terroristien sukunimi on pelkkä terroristi. Sitten tästä terrorismin uhkien kehittymisestä. Aikaisemmin emme ole koskaan nähneet tällaista vauhtia. Eurooppa ja joissakin jäsenvaltioissa Euroopassa on terrorismista kärsitty jo vuosikausia. Vuoteen 2015 asti äh, olimme tekemissä pitkän aikavälin terroristiskujen kanssa. Koulutus on tässä kaikkein tärkeintä. Mitä enemmän koulutetaan, sitä tappavammaksi ja tehokkaammaksi tullaan. Nämä niin sanottu konfliktialueet Syyriassa ja Libyassa järjestävät koulutusta ja voimavaroja, jotta saadaan mahdollisuuksia toteuttaa iskuja. Tämä tekee järjestöistä vaarallisempia ja paremmin sopeutuneita paikalliseen ympäristöön. Olemme nähneet tällaista sopeutusta Pariisissa ja sitten Brysselissä näin Syyristä ja Irakista tulevat terroristit olivat yhteyksissä täällä Euroopan unionissa oleviin terroristeihin. Joillakin on koulutuskokemusta Syyriasta ja Irakista, ja tämä yhdistelmä tekee heistä todella tappavampia kuin koskaan, kuten näimme viime vuonna. Sosiaalisen median käyttö on näyttänyt helpottavan heidän toimintaansa. No, menettelyt ovat nopeutuneet potentiaalisia kohteita on voitu paremmin tunnistaa, nopeammin tunnistaa. Viestejä on saatu helposti leviämään ja rekrytointi tapahtuu nopeammin kuin aikaisemmin jäsenvaltioiden raporttien pohjalta. Olemme havainneet myös, että että fokus on nyt tietyissä kohteissa lähinnä naisissa, joka mainittiin täällä, koska ajatellaan, että naisilla voi olla erityinen rooli tällaisessa islamilaisissa valtioissa ja islamilaisen valtion ryhmittymissä. Naisia pyydetään liittymään terroristijärjestöihin Syyriassa Irakissa ja myös nuoriin kohdistuu erityistä propagandaa. Alaikäisistä on myös paljon tietoa. Todella nuoriin kohdistetaan mielenkiintoa, koska he ovat eh, sosiaalisessa mediassa ja näin helpommin saavat näitä viestejä. Ja ilman asianomaisia radikalisoinnin välttämistoimia ja vastanarratiivia, joilla voitaisiin vähentää heidän altistumistaan tämän tyyppisille viesteillä, jotka ovat hyvin yksinkertaisia, niin, mitä ei ole ennen esitetty, niin on vaikea toimia. Al-Qaida oli keskitetympi, oli, va, oli yksi tapa oikeuttaa jäsen, va, va, väkivaltaa ja edistää jo, väkivaltaa ja, ja ja ikään kuin nyt tehdä hienoksi tällainen osallisuus al mutta IS on vielä käytän, käytännön heisempi uskonto ei enää ole viestin ytimessä. Se on vieläkin tärkeää, mutta voidaan pyytää minkään tahansa tyyppisiä syitä ja vedota erilaisiin syihin. Ja mahdollisesti. Voidaan käyttää erilaisia vaihtoehtoja ja saada ihmiset mukaan tähän IS-projektiin. Brysselin ja Pariisin kaltaiset terroristi tapahtumat ovat tärkeitä, mutta meillä on edelleen myös yksittäisiä toimijoita, jotka tekevät iskuja. Itse asiassa meillä oli kolme sotilasta, jotka niin itse asiassa oli nämä kolmen sotilaan tilanne ja meillä on erityyppisiä tapoja, joilla, joilla islamist, islamilainen valtio edistää omaa olemassaoloaan. Devising a specific uh, uh, package for a specific audience, women, young people. Todella naiset ja nuoret ovat tähtäimessä Eurooppalaiset kielet ovat myös tulleet tärkeiksi. Euro- propagandaa ei tule enää ainoastaan arabian kielellä, vaan myös ranskaksi ja englanniksi ja espanjaksi. Ja näin pyritään todella kohdentamaan viesti näihin kieliryhmiin. Olen sitä mieltä, että, että verkossa olisi todella tehtävä enemmän työtä. Se on yksi prioriteetteistamme Euroopan unionin tasolla. Miksi sitten parempi toimia EU-tasolla kuin jäsenvaltioiden tasolla? Minun mielestäni meidän olisi löytävä, löydettävä tie, jolla yhdistetään jäsenvaltioiden ja Europolin välineiden ähm, voima, jotta voidaan iskeä terrorismiin verkossa. Meillä on myös äh, kansallisia yhteyspisteitä yhteyspisteitä ja tiimejä, joilla pyritään tilanteeseen puuttumaan. Useimmissa jäsenvaltioissa on tällaisia samantapaisia y- yksiköitä ja yhte- yhteyshenkilöitä, jotka toimivat asiantuntijoiden kanssa. Meillä on aloite vuodelta 2008, jolla pyritään lisäämään tietoisuutta siitä, kuinka terroristit käyttävät internetiä edistääkseen terrorismia. Ja täällä ECTC-keskuksessa todella toiminta on tehonnettu, mutta jäsenvaltioilla on, on tärkeä rooli. Meillä on vain välineitä, yritämme saada, saada parhaat asiantuntijat Haagiin ja yritämme saada kaikenlaisia eri, erityisasiantuntijoita niin, että saadaan monialainen poikkita, tieteellinen lähestymistapa tähän ja kunnollinen työkalupakki terrorismin torjuntaan ja myös ennaltaehkäisyyn, mutta todella on hyvin keskeistä, että yhteydet jäsenvaltioihin toimivat. Meitä pyydetään myös toimimaan yhdellä äänellä. jotta ne ymmärrettäisiin, kuinka terroristit toimivat ja sosiaalisessa mediassa ja internetissä – ja kuinka he saattavat viestejä mahdollisesti haavoittuvien ihmisten tietoon. On siis toimittava, puhuttava yhdellä äänellä ja on pidettävä yhteydet jäsenvaltioihin kunnossa niin, että voidaan puuttua tähän terrorismin verkossa. Sitten äh, laiton maahanmuutto ja terrorismi ja niiden väliset suhteet. Terrorismi on opportunistista. Terroristit käyttävät kaikkia keinoja mitä ne vain voivat käyttää ja mitkä ovat heidän ulottuvillaan. Nyt kun ihmisiä on virrannut Irakista ja Syyriasta lähinnä Turkkiin ja Eurooppaan, on yksi vaihtoehto, jota terroristit eivät jätä käyttämättä. Meillä on näyttöä siitä, kuinka järjestelmällisesti että maahanmuuttovirtaa on hyödynnetty siihen, että on saatu solutettua terroristia, eh, terroristia Eurooppa. Meillä on todella tapauksia. Pariisin iskuissakin on ollut mukana henkilöitä, jotka olivat, eh, soluttautuivat tuohon virtaan ja sen kautta pääsivät Eurooppaan. Tarvitaankin toisiaisia tarkastuksia, joita jäsenvaltiot ovat nyt tukeneet, erityisesti Italiassa ja Kreikassa. Meillä oli alun perin nämä 200 viranomaista rekrytoitu tarkoituksena tukea jäsenvaltiota. Europolilla on tukemisen rooli maahanmuuttajan viranomaisten rinnalla Kreikassa ja Italiassa – kun he pyrkivät näihin uhkiin vastaamaan. Mitä paremmin voimme torjua rikollisuutta ja mitä enemmän voimme ennaltaehkäistä ihmisten salakuljetusta Euroopan unioniin tai minnekään muualle, sitä tehokkaampaa on myös terroristiuhan torjuminen. Ponnistelu on yhdistettävä. Turvallisuuden parantaminen merkitsee ne, laittamaan maahanmuuttoverkoston torjuntaa ja näin samalla torjutaan se, että terroristit uhriuttavat nämä maahanmuuttajat kahteen kertaan, koska he ovat joutuneet terroristien kanssa kautta takia lähtemään omista maistaan, niin sitten toiseen kertaan heistä tulee uhreja, kun jotkut terroristista käyttävät näitä maahanmuuttovirtoja soluttautuekseen Euroopan unioniin ja ja tästä he joutuvat myös kärsimään. Nämä viattomat, tämä ei ole järjestelmällisesti, mutta ei ole järjestelmällistä, mutta näyttää on ja näin Euroopan Europol on tukenut jäsenvaltioita niin, että voimme tehdä yhteistyötä kollegoiden kanssa tuolla eturintamassa järjestelykeskuksissa. Ironissa, Kreikassa Italiassa, Sisiliassa mutta aina jäsenvaltiot ovat he ne, jotka päättävät siitä, kuinka Europol voi tukea niitä, mihin toimiin ryhdytään, milloin. Ja todella tietoa saadaan sitten näistä terroristeista, jotka virran mukana tulevat. Lopuksi vielä pari asiaa. Toivon, että en unohtanut mitäkin. Ensinnäkin terrorismin rahoituksesta Terrorismin rahoitus on vielä osittain epäselvä. Tämä Fraternité Ranskassa ja Belgiassa, sen roolista on todettava, että olemme antaneet Ranskalle ja Belgialle paljon tietoja autojen ja talojen vuokraamisesta. He paljon vuokraavat autoja, taloja toimien valmistelussa enimmäkseen käytetään käteistä. Meillä ei ole vieläkään kovin selvää kuvaa tästä tilanteesta. Teemme tiivistä yhteistyötä Ranskan ja Belgian kollegoiden kanssa. Meillä ole selkeä kuva vielä siitä, kuinka iskut rahoitettiin, mitä sen takana on ja mistä varat tulivat näihin iskuihin ja kuka on taho, joka järjesti nämä varat ja miten niitä käytettiin terroristi-iskujen rahoittamisessa. Mutta toivon, että nyt meillä on paremmat mahdollisuudet tässä toimia. Sitten vielä tästä vasemmistosiiven terrorismista lyhyesti. Vähän lukuja. Toivon, että muutaman viikon päästä tämä kaikki näkyy jo verkkosivuilla. Mutta tuolla oikeista siivin terrorismista kun puhutaan tilanteesta Ranskassa ja Kreikassa 2015, sieltä raportointiin yhdeksästä iskusta. Mitään, mitään tapauksia ei ollut EU-kansalaisille. Vuonna 2014 vuoteen verrattuna tämä on kasvua. tai siis lasku 34 11. Tutkimukset tehtiin ennen vuotta 2014. Ihmisiä pidätettiin vuonna 2014, mutta sitten olisi mentävä yksityiskohtiin. Todella määrä oli vain 11 vuonna 2015. Sitten vasemmisto on terrorismi. 2015 yksi tapettiin Kreikassa terroristi-iskussa – Suurin osa iskuista oli Espanjassa seitsemän, Italiassa neljä, Kreikassa kaksi. Iskujen määrä oli sama kuin vuonna 2014. Mutta saatte pian kaikki nämä tiedot Europolin nettisivuilla. Nettisivuilta siellä ne ovat sitä missä kunhan ne ovat valmiina. Sitten tuomitusta henkilöstä minulla ei ole lukuja täällä mukana. Tiedän, että se näkyy Tisatista. Yes, I have here. Um, in 2015, 12... 2015 12 henkilöä 208 terrorismiin liittyvästä tapauksista tuomittiin. Mutta pitäisi vielä katsoa yksityiskohdat, kuinka monta meille lähetettiin – acquainted. I'm sure that in a short time you will have the figures available to you. Thank you very much. Thank you for your, detail. Kiitos näistä yksityiskohtaisista tiedoista, vastauksista kysymyksiin. Tämä oli hyvin mielenkiintoista. Kiitos siitä, että olitte valiokuntamme vieraana. Nyt täytyy välittömästi edetä seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kiitos vielä kerran teille. Kohdassa seitsemän esityslistalla tämän iltapäivän viimeinen kohta. Käymme näkemysten vaihtoa neuvoston puheenjohtajavaltion ja komission kanssa. 4. toukokuuta komissio esitteli meille artiklan 29 perusteella ehdotuksen neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi kaksi aiheena tilapäiset rajavalvonnat poikkeuksellisissa olosuhteissa silloin, kun Schengenin toiminta on vaarassa. Tämä suositus hyväksyttiin neuvostossa 12. päivä toukokuuta. Suosituksen mukaisesti hyväksymispäivästä lähtien Itävalta, Saksa, Tanska, Ruotsi ja Norja voivat säilyttää suhteelliset tilapäiset rajatarkistukset enimmillään eh, kuuden kuukauden ajan tietyillä sisärajoilla – Ensin kuuntelemme puheenjohtajavaltion puheenvuoron tästä suosituksesta ja tämän jälkeen komission edustaja saa puheenvuoron. Komissiosta, komissiosta paikalla on uh, Moss Hammer. Edustaja Luis olkaa hyvä, te saatte ensin puheenvuoron. Very much. Kiitos oikein paljon rouva puheenjohtaja ja kiitän valiokunnan jäseniä siitä, että saamme nyt tilaisuuden puhua tästä neuvoston suosituksesta. Kyse on todella siis neuvoston 12.5. hyväksymästä täytäntöönpanopäätöksestä, jossa puhutaan näistä sisärajavalvonnasta ja väliaikaisesta sisärajavalvonnasta poikkeuksessa olosuhteissa. Schengenin alueelle tuli viime kesästä alkaen yhä enemmän pakolaisia ja tämä johti siihen, että useat jäsenvaltiot ottivat käyttöön sisärajavalvonnan yleisen turvallisuuden nimissä tämä tapahtui Schengenin säännöstön puitteissa ja tämä sisärajavalvonta oli väliaikaista. Maaliskuun alussa komissio totesi, että se voi tehdä ehdotuksen neuvoston suositukseksi tämän väliaikaisen sisärajavalvonnan luvan pidentämisestä myös tämän kuuden kuukauden määräajan päätyttyä. Ja komissio sitten tekikin tuon ehdotuksen. Se pohjautui hyvin huolelliseen syväluotavaan analyysiin ja komissio katsoi, että edelleen osittain Schengenin ulkorajavalvonta on puutteellista ja tämä vaarantaa Schengen-alueen kokonaisvaltaisen toimivuuden. Näin ollen neuvoston suositus on se, että sisärajavalvonta näissä viidessä niin mm, jäsenvaltiossa, jotka mainitsitte puheenjohtaja, voi jatkua näistä syistä. Siis Itävalta, Saksa, Ruotsi, Tanska ja Norja ovat nämä kyseiset jäsenvaltiot. Neuvosto on nyt keskustellut komission ehdotuksesta ja ennen sen hyväksymistä neuvosto katsoo, että tämän sisärajavalvonnan tulee voida jatkua vain niillä alueilla, joissa sitä pidetään todella välttämättömänä. Ja tämä suositustentoimenpanopäätökseksi on nyt tehty ja niin Saksa kuin Itävaltakin ovat ilmoittaneet neuvostolle päättäneensä jatkaa sisärajavalvontaa tämän suosituksen pohjalta. Tässäpä tämä. Kiitoksia. Hammer. Kiitos sitten komission edustajana Rova Moshammer. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla ei ole komission näköä kulmasta juurikaan paljon lisättävää, kun neuvoston edustaja jo yksityiskohtaisesti kertoi näistä eri askeleista, mutta ehkä yksi lisätieto vielä, kuten summit suunnitelmassa mainitaan, meidän tavoitteenamme on palata eh, tähän Schengen-tilanteeseen, jossa ei ole ulko- sisärajojen valvontaa tämän vuoden loppuun mennessä. Komissio haluaisi myös tunnustaa Kreikan tekemät ponnistelut. Tilanne on selvästikin parantunut. Kreikkaa on merkittävästi autettu teknisellä ja rahoituksellisella tuella komissiolta, virastojen ja jäsenvaltioiden taholta. Ja todella siellä on edistetty paljon rajavalvonnassa ja EUn ja Turkin sopimuksen äh, ensiarvioinnit ovat osoittaneet ensimmäiset tuloksensa, mutta meidän on kuitenkin äh, vetävä tämä ehdotus eteenpäin ja neuvosto hyväksyy täytäntöpanon ehdotuksen, jolla täytäntöpanon tämä suositus Tässä on mainittu sisärajoja, joissa tarkastuksia voidaan tehdä. Ne on tehtävä kuitenkin suhteellisesti ja vain tarpeiden mukaisesti. Komissio valvoo tilannetta ja odottaa palautetta jäsenvaltioilta kahden kuukauden kuluessa. Ja näin näemme, kuinka tilanne kentällä kehittyy. Kiitoksia. Mrs. Moshammer. Kiitos, Rova Moshammer. Haluaako joku käyttää puheenvuoron kollegoista? Tämä tarkoittaa sitä, että viesti oli aivan, aivan selvä. Kiitos teille molemmille siitä, että olitte paikalla valiokuntamme kokouksessa. Näin voimme päättää tämänpäiväisen kokouksemme. Jatkamme huomenna aamulla kello yhdeksän. Hyvät kollegat, kiitos sitä, että olitte tänään paikalla. Kiitos yhteistyöstä. Kiitos myös tulkeille. Tapaamme huomenna aamulla kello yhdeksän. Mukavaa ilanjatkoa.